Good morning, colleagues, and... Huomenta, kollegat, ja haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi yhteisen parlamentaarisen valvontakomitean kokoukseen molempien puheenjohtajien nimissä. Tänään käsittelemme EUn toimintapoliittista syklyä vuosilta 2014, 2017, 2018, 2021 varsinkin koskien järjestäytynyttä kansainvälistä rikollisuutta ja Europolin monivuotista ohjelmakautta. Ensimmäinen perustava kokous päättyy yhteiskeskustelun ja toivottavasti yhteisen parlamentaarisen valvontakomitean järjestys, työjärjestyssääntö voidaan hyväksyä. Toivon, että voimme käydä hedelmällistä keskustelua ja haluaisin pikaisen työjärjestysasennosta esiin. Yhteispuheenjohtajat kokoontuivat eilisen kokouksen jälkeen käsittelimme työjärjestyssääntöä. Monia asioita nostettiin esiin ja haluankin kiittää kollegoja näistä esiin nostetuista kommenteista. Me kirjasimme kaikki kommentit ylös ja teemme näistä virallisen ehdotuksen, joka teille jaetaan piakkoin. Näette sitten nämä kompromissiehdotukset kello 11 keskustelemme työjärjestyssääntöehdotuksesta. Käymme keskustelun, jonka jälkeen toivottavasti pääsemme yhteisymmärrykseen työjärjestyssäännöstä. Tämä tapahtuu siis kello 11 ja kompromissit jaetaan teille aivan piakkoin. Nähnette kompromissiehdotuksista, että teidän kommentit on otettu huomioon. Teen tästä vielä Pidän tästä vielä puheenvuoron kello 11. Mutta nyt siirrymme käsittelemään aamupäivän keskustelua. Se järjestetään samalla järjestelmällä kuin eilen kaksi kansallista parlamentin jäsentä saa puheenvuoron. Sen jälkeen yksi Euroopan parlamentin jäsen, kunnes puhujalista on käyty loppuun. Täyttäkää nämä puheenvuoropyyntö paperit ja antakaa ne kokoushenkilökunnalle. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvän komitean puheenjohtaja Erki Kort ja lisäksi muuttoliike- ja sisäasiat pääosaston varapääjohtajan Olivia Onidin. Komissio on arvioinut EUn toimintapoliittista sykliä. Euroopan ja neuvostolle on tehty ehdotuksia siitä, miten uutta 2018-2021 toimintapoliittista sykliä tulisi päivittää havaintojen pohjalta. Libe-valiokunnan pyynnöstä komission jäsen King on tehnyt laimittaisen turvallisuusarvioinnin, jossa tehdään, tehdään tiettyjä ehdotuksia jäsenvaltioille. Jotkut teistä olette perehtyneet tähän turvallisuusarviointiin. Mikäli ette ole, niin minä kertoisin pikaisesti, mitä tämä kattoi. Tässä puhuttiin siitä, että tarvitaan kevyempää ja virtaviivaisempaa EU-toimintapoliittista sykliä, sitoutuneisuutta jäsenvaltiolta ja parempi integro- EUn toimintapoliittisen syklin integroiminen kansalliseen suunnitelmaan. Useiden virastojen on oltava mukana tässä yhteistyössä Yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä on parannettava ja lisäksi monirikollisuuteen on puututtava tehokkaammin. Erkki Koort saa puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Hän aloittaa päivän keskustelun. Ladies and gentlemen. Uh, Kiitoksia. Huomenta. Haluaisin aluksi kiittää tästä mahdollisuudesta puhua tässä yhteisessä parlamentaarisessa valvontakomiteassa puheenjohtajavaltion puolesta ja Kosi valiokunnan puheenjohtajana. Kun se luotiin vuonna 2010, EUn poliittinen sykli on tarjonnut eurooppalaisen foorumin vuoropuhelulle ja yhteisille toimille, mitä tulee järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Rikollisryhmät eivät toimi eristyksissä – tai ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa. Viimeisimpien arviointien mukaan seitsemän kymmenestä järjestäytyneestä rikollisryhmästä toimii useammassa kuin kolmessa eurooppalaisessa jäsenvaltiossa. Rajat ylittävä toiminta vaatii asianmukaista reaktiota. Ja nyt kun on yhdistetty eurooppalaisia ja kansallisia sidosryhmiä, poliittisen syklin avulla pystytään torjumaan näitä rikollisia jäsenvaltioiden yhteistyöllä. 2017 on merkittävä vuosi. Olemme tehneet päätelmiä aikaisemmasta syklistä – ja valmistelemme jo seuraavaa poliittista sykliä. Helmikuussa riippumaton arviointi tästä syklistä julkistettiin ja raportissa oli lukuisia ehdotuksia, joiden avulla voidaan parantaa täytäntöönpanoa ja raportointia toiminnoista. Valtaosa suosituksista otettiin huomioon, kun laadittiin uudet päätelmät, kun jatketaan tätä poliittista sykliä. Toukokuussa oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa hyväksiin uudet painopistealueet järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa kaudella 2018-2021. Europolilla on merkittävä rooli kun ajatellaan tämän politiikan toteutumista. Tukitiimeissä on kansallisia sidosryhmiä ja siellä koordinoidaan toiminnallisia hankkeita. Ja uhka-arvioiden kautta voimme paremmin ymmärtää, missä ovat poliittiset painopistealueet. Ja näin saamme kokonaisnäkemyksen rikostrendeistä ja rikollisjärjestöjen toimintamalleista. Kaikki EUn maat ja alueet eivät tietenkään samalla tavalla kärsi näistä samoista ongelmista, eikä kaikkia rikollisuuden muotoja myöskään pystytä priorisoimaan. Mutta poliittisissa keskusteluissa uudesta syklistä Suosituksemme otettiin huomioon suurelta osin. Tämä ei ollut mikään helppo tehtävä. Jäsenvaltioiden sitoutuminen poliittiseen sykliin on korkea. Ja seuraavalla kaudella alueet, joissa on eniten jäsenvaltioita mukana – ovat. Laillisen maahanmuuton helpottaminen, ihmiskauppa, synteettiset huumeet, kannabis, kokaini, heroini, laiton asekauppa, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, ja sitten MTIC-petokset. Näitä prioriteetteja jatketaan. Ja vaikka nyt hiukan tilanne on muuttunut, niin perusongelmat ovat pitkälti samoja viime vuosina. Kolme kehitystrendiä on havaittu tämän poliittisen syklin suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa. Ensinnäkin uuden syklin rakenne on nyt ajan tasalla, kun ajatellaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Rikollisuuden rahoittamisen ja rahanpesun torjunta ja näiden varojen takaisinperintä on nyt selkeä prioriteetti. Ja toiseksi terrorismin ja muiden vakavan rikollisuuden muotojen välillä on havaittu. Ja sitten kun ajatellaan näitä petoksia, valmisteveropetokset ja ympäristörikokset, tulliviranomaiset ja muut ovat nyt mukana näissä toimissa. Tätä kautta voidaan luoda synergiaa ja raivata tietä uudelle monen viraston lähestymistavalle. Rikollisten toimintatapa muuttuu jatkuvasti. Heillä on parempia yhteyksiä kuin koskaan, eivätkä he ole sidottuja mihinkään tieteellis- tie- tiettyyn maatieteelliseen paikkaan. Ja siksi yhteistyö Euroopan tasolla on hyvin keskeistä. Europolin uhka-arvioissa on katsottu, miten jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tähän toimintaan, ja se on tärkeä väline tässä yhteisessä taistelussamme järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Näin pystymme jopa ennakoimaan rikollista toimintaa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kurtz. I'm going to... Kiitos paljon, Kurt. Onedi saa puheenvuoron 10 minuuttia puheaikaa. Let, let me... Kiitos. Ensiksi toivottaisin teidät ja kollegat kansallisista parlamenteista erityisesti tervetulleeksi ja toivotan teille parasta menestystä teille näin parlamentaariselle valvontaryhmälle – Viraston Europel on kasvanut aika merkittävästi viime vuosina. Erityisesti pääjohtajansa herra Wainwrightin aikana. Ja tämä toimielin todella tarvitsee erityisen ryhmän, joka auttaa ohjaamaan viraston toimintaa, mutta myös tukemaan sitä monissa toimissaan. Kiittäisimme teitä myös siitä, että valitsitte tämän teeman ensimmäistä istuntoonne varten. Järjestäytynyt rikollisuus. Paljon puhutaan tällä hetkellä terrorismin vastaisesta toiminnasta. Se on ilmeinen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö järjestäytynyt rikollisuus olisi pääuhka turvallisuudellemme. Siksi se on tärkein prioriteettimme. Asia monimutkaistaa sen, johon Erkki jo viittasi. Nämä järjestäytynyt rikollisuus on luonteeltaan rajat ylittävää. Erkki mainitsi, nämä toiminnat ovat yleiseurooppalaisia. Mutta monet toimet ovat kansainvälisiä luonteeltaan. Eli me ylitämme EUn rajat. 40 prosenttia operaatioista sisältää kumppaneita kolmansissa maissa. Tämä on myöskin sektorit ylittävää työtä, mikä on myöskin haastavaa. Tässä on paljon toimijoita mukana. Lisäksi teknologiaa käytetään yhä enemmän. Kyberavaruus on ilmeisin esimerkki. Mutta monta, monenlaista teknologiaa käytetään. näiden piirteiden vuoksi Europol todella pystyy hyvin tukemaan kansallisia toimijoita. Tällaisilla alueilla EU, Europol voi todella tarjota kaiken, mitä sillä on annettavana. Se, sillä on osaamiskeskuksia, asiantuntemusta, esimerkiksi salakuljetus, kybertoimet – Luultavasti Europol on ihan maailman luokkaa ykkönen rikollisuuden jäljittämisessä. Tämä on myös kaikkein läheisintä yhteistyötä Euroopan tasolla. Miksi? Koska tällä me aloitamme vahvalta analyyttiseltä pohjalta. Ja että Euroopalla on laatinut, mutta se pohjautuu jäsenvaltioiden tietoon. Ja tämä on myös harjoitus, jossa Euroopassa on asetettu prioriteetteja ja Erkki on esitellyt, minkälaista innovointia tällä syklillä on tapahtunut. Me olemme määritelleet prioriteetit oikein. On hyvin harvinaista, että meillä on alueita, joissa on sekä laajat suuntaviivat että EU-tason mekanismi, joka ulottuu operationaaliseen puoleen, koska tämä sykli johtaa myös erittäin yksityiskohtaisiin toiminnallisiin suunnitelmiin, sellaisia, jotka eivät ole ainoastaan kuollut sana tai teoreettinen harjoitus, operationaaliset suunnitelmat, erityisesti jäsenmaiden viranomaisten tuella, jäsenmaiden, jotka ottavat johtaakseen toimia – Tämä, tämä pitää huolta siitä, että toimet johtavat seuraamuksiin. Tämän lisäksi operationaaliset komiteat EU-tasolla tarkastelevat operaatioita sen varmistamiseksi, että prioriteetit on oikein asetettu. Uusi sykli on vähän erilainen. Erkki viittasi arviointiin, jota on tehty edellisestä syklistä. Ja yksi tärkeä piirre tässä syklissä on seuraava. Ensinnäkin nyt painetaan kovasti tuloksia. Aikaisemmin ehkä oli houkutus keskittyä vähän liikaa prosessiin. Suunnitelmat olivat hienoja, toimintaa ei ihan tarpeeksi kentällä. Eikä tukitoimia lainvalvojille toimien tukemiseksi. Tässä suhteessa uusi sykli on erilainen. Olemme myöskin kansalliset laivalvontaviranomaiset ovat myös ottaneet voimakkaasti vastuuta. Tämä ei ole mikään rakennelma, joka tipahtaa ylhäältä päälle, vaan kansalliset viranomaiset kokevat omistavansa tämän. Ja siinä mielessä ne asettavat prioriteetit ja määräävät, mitä toimia kotimassa tehdään. Useampi virasto on mukana. Tässä harjoituksessa ei ole mukana ainoastaan Europol, vaan paljon kansallisia virastoja, mutta tässä pohjataan myös muiden eurooppalaisten virastojen parhaaseen osaamiseen. Ja tässä erityisesti Euroopan raja- ja rannikkovartijoiden toimintaa, esimerkiksi sellaisissa toimissa, kuten ihmiskauppa ja salakuljetus. Nämä ovat hyvin kansainvälisiä toi- toimintoja. Me hyödynnämme monia Europolin luomia suhteita kolmansien maiden kanssa. Ja tässä EU-toimielimet ovat tukenamme muodollisten sopimusten kautta. On tärkeää keskittää niihin prioriteetteihin, jotka Erkki mainitsi. Tässä oli aikamoinen kamppailu, jotta saataisiin tiivistettyä teema-alueita, rajoitettua määrää, ja nyt olemme päätyneet kymmeneen erittäin arvostettuun arvokkaaseen prioriteettiin, jossa eurooppalainen yhteistyö on kaikkea mielekkäitä. Ja tämä on myös sykliessä ensimmäistä kertaa otamme teknologiset interventiot mukaan. Me tarvitsemme rajat ylittäviä ilmiöitä, kuten internet, kaupankäynti. Ja tässä kykenemme hyödyntämään parasta, mitä Euroopan asiantuntemuksessaan voi tarjota. Tämä ei ole mikään kotiläksy, mikään akateeminen harjoitus, vaan on sellainen harjoitus, jossa teidän valvontaryhmälle voi tarjota lisäarvoa ja myöskin antaa lisäpontta kansallisella tasolla hyödyntääksemme tätä välinettä mahdollisimman hyvin. Kiitos Onil ja kiitos molemmille puheenvuoroista. Kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Mutta mikäli nyt vielä haluaisi puheenvuoron, Demera, ole hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pari kommenttia Kortille ja Onidille. Eli kun ajatellaan tätä poliittista sykliä, ne ovat luottamuksellisia tietoja EU-tasolla. Tässä mainittiin tutkimus, ja siellä puhutaan siitä, että EU pitää luokitella nämä tiedot luottamuksellisiksi. Ja tämä arviointi on myöskin luottamuksellinen asiakirja. olemme nyt yhdistäneet tämän poliittisen syklin aikataulun siihen, miten määritellään näitä painopistealueita. Ja toiseksi EUn poliittinen sykli 2014-2017 oli hyödyllinen. Jäsenvaltiot muodostivat klubin. Maiden määrä väheni ajan mittaan – Ja sitten kokouksissa, joissa määriteltiin painopistealueet, tuli selväksi, että usein kansalliset edustajat, jotka olivat paikalla, eivät pystyneet sitoutumaan hallituksensa nimissä. Eli miten aiotte puuttua tähän ongelmaan on ja Kort tässä uudessa poliittisessa syklissä? Ja tämä sykli ei ollut menestys. Eli valtaosassa maista on keskitytty asioiden hoitamiseen jälkikäteen eikä etukäteen. Nämä toiminnot koskevat monia aloja. Ja kuten tiedätte, sinne jäi sitten käyttämättä jääneitä mahdollisuuksia. Eli haluaisin kuulla teidän reaktionne näihin asioihin, jotka juuri mainitsin. Ja Onidin kanssa olen samaa mieltä siitä, että tällä hetkellä meidän täytyy ennen kaikkea torjua terrorismia. Euroopan parlamentti on ollut hyvin sitoutunut tähän kysymykseen. Ja meillä on myöskin työryhmä, jonka tavoitteena on tehdä yhteistyötä ja edistää terrorismin torjuntaan. Kiitos. Thank you. Are there any other... Kiitos. Onko muita kysymyksiä tai kommentteja ennen kuin puhujat saavat puheenvuoron? Mikäli ei ole, pyydän nopeita vastauspuheenvuoroja molemmilta puhujilta. Kort ja Onidi, ihan pikainen vastaus. Thank you, Chair. Kiitos tästä arvioinnista, niin tämä mennyt arviointi on luokiteltu asiakirja. Julkaisemisen suhteen ei ole se, että tämä on luokiteltu luottamukselliseksi, vaan se, että tämä sisälsi tietoja, jotka ovat kansallisten viranomaisten omia tietoja, joten meidän on keskusteltava heidän kanssa ennen kuin voimme tämän julkaista tämän arvioinnin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka me voimme käyttää hyväksemme yhä enemmissä määrin tuoda siis näitä tietoja tämän komitean käyttöön. Tästä toimintapoliittisesta syklistä minä sanoisin, että yleisesti ottaen tämä kuvaus näistä eri toimista, niin niissäkin kiinnitetään erittäin paljon huomiota siihen, että ne ovat parhaalla mahdollisella tavalla linjassa niiden maamerkkien kanssa eurooppalaisella ja kansallisella tasolla. Ja tähän liittyy myös resurssit. Tämä on erittäin tärkeä, mikäli haluaa näistä tehtävistä suoriutua. Tässä menneessä toimintapoliittisessa syklissä, ja Diasti Mero tämän varsin hyvin tietää, niin tässä toimintapoliittisessa syklissä Tämä oli siltikin liian teoreettinen järjestely. Se, mitä tulee kansallisen tason päälle, niin se on ikään kuin toissijaista. Siksi toimintapoliittisessa syklissä tässä uudemmassa kiinnitettiin erittäin paljon huomiota siihen, että keskustellaan kansallisten viranomaisten kanssa, jotta tämä toimintapoliittinen sykli voidaan integroida näiden omiin toimiin. Me odotamme, että tämän uuden suunnittelun avulla ja myös tämän seurannan ponnistelujen kanssa, niin näiden tarkastuslausekkeiden kanssa, niin uskomme, että me voimme saada enemmän aikaiseksi kuin aiemmin. Ennaltaehkäisyulottuvuus, niin Tämä on kyllä ihan osuva kommentti. Me emme kenties tässä vaiheessa riittävästi keskity ennaltaehkäisyyn. On totta, että toimintapoliittinen sykli keskittyy ennen kaikkea korjaviin toimiin, tutkimiseen, ennemmin kuin että pyritään estämään näitä rikollisia lähteitä. Tässä keskitytään operatiiviseen yhteistyöhön tutkinnassa. Terrorismin suhteen painopisteen alue on nimenomaan pidettävä terrorismissa. Tämä ei tarkoita sitä, että muut osa-alueet voitaisiin unohtaa. Mikäli katsotaan näitä muita kansallisten parlamenttien tilannetta, niin joissain maissa terrorismi vie valtaosan huomiosta näistä resursseista. Siksi toimintapoliittinen sykli onkin hyvä keino, koska se antaa mahdollisuuden keskittyä myös perinteisempään, mutta silti erittäin tärkeään rikollisuuden ulottuvuuteen, nimittäin järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Voinko sitä jotain? Nyt näyttää siltä, että herra Papa Theodorus Kreikan parlamentista haluaisi puhua. Kuunnellaan kysymys, vastatkaa sitten. Pyydän. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä esityksestänne ja tästä rakenteesta, tuosta lähestymistavasta priorisointiin uudessa politiikkasyklissä. Haluaisin kuitenkin esittää kysymyksen aikaisempien toimien arvioinneista. Sanoitte, että otitte huomioon arvioinnin aikana tehdyt suositukset määritelläkseni uudet prioriteetit näiden seitsemän prioriteetin joukossa. En näe kyberrikollisuutta. Sehän on kuitenkin eräänlaista terrorismia. Ja jotain tapahtuu EUn tasolla. Monet hallitukset ovat tehneet tämän selväksi. Verkkorikollisuus on kytköksissä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja kaikkiin terrorismin muotoihin. Kysymys ei ole ainoastaan radikalisoitumisista ja jostakin radikaalista ryhmistä. Ja tämä on kysymykseni. Eikö kyberrikollisuuden pitäisi olla osa Europolin prioriteetteja? Vai pitäisikö hallitusten koordinoida paremmin ja omaksua käytännönläheisempiä toimia? tarttuakseen tähän kasvavaan ilmiön Euroopassa ja sen ulkopuolella. Um, Kollegat, nyt näitä puheenvuoropyyntöjä satelee. Jos nämä puheenvuoropyynnöt voitaisiin tehdä hieman aiemmin ja lähettää tässä aiemmassa vaiheessa ylöspäin. Ennen kuin Kort vastaa, niin Lanet Viron parlamentista saa puheenvuoron, ja tämä on viimeinen kysymys. Aitäh, ja eesistyjä. Mä läheksin siit ära Tiaste Meera kysymään. Kiitoksia. Eli jatkaisin tästä Diastemeran kysymyksestä. Me keräämme tutkimusten aikana erilaisia tietoja rikosten syistä – Ja sen jälkeen sitten keskitymme ennaltaehkäisyyn. Eli jos Europol toimii aloitteellisesti ja välittää tietoja tiettyjen rikosten syistä, niin eihän siihen varita mitään lisäresursseja. Näitä tietoja on olemassa ja näitä analyysejä on tehty. Eli ehkäpä tällä tavalla Europol voisi olla vieläkin luotettavampi kumppani. Kurt, please. Kiitos ja Kurt. Kiitoksia. Koitan vastata kaikkiin kysymyksiin. Minulla on lyhyt huomio. Olivia jo vastasi ensimmäiseen kysymykseen, mutta jäsenvaltioiden puolelta, niin on nähtävissä, että ensimmäinen toimintapoliittinen sykli 2013-2017 oli menestyksikäs. Voivatko jäsenvaltiot kuitenkin tehdä enemmän, niin kyllä, totta kai. Nopeampi, tehokkaampi ja ennaltaehkäisevämpi toiminta olisi tarpeen. Se on se lähestymistapa, jonka me näemme tärkeäksi ja jota me odotamme. Hyödyllistä olisi se, että lainvalvontaviranomaiset ja tulliviranomaiset työskentelisivät yhteistyössä rajat ylittävällä tavalla. Lisäksi on nähtävissä, että yhteistyö kolmansien maiden kanssa uudessa toimintapoliittisessa syklissä on erittäin tärkeää EUn sisäisen turvallisuuden kannalta. Näistä prioriteeteista mainitsin ja ne prioriteetit, joita mainittiin tässä toisessa kysymyksessä, niin no minä mainitsin oikeastaan seitsemän prioriteettia kymmenestä, koska ne ovat ne, joiden suhteen osallistuminen jäsenvaltioiden kohdalla on kaikkein runsainta, mutta järjestäytyneestä omaisuusrikollisuudesta on se on oma prioriteettinsa. Ja sitten rikoshyödyn takavarikoiminen on yksi prioriteetti. Ja ympäristörikokset ovat myös oma prioriteettinsa. Mikäli puhutaan näistä kyberulottuvuuksista, niin se on oma aiheensa – Kyberrikollisuuden alaisuuteen kuuluu nämä kyberhyökkäykset, luottokortti, rikokset, lasten hyväksikäyttö, niin ikään. Tämä kuuluu prioriteettilistaan, mutta kyberrikollisuus on myös hyvin horisontaalinen aihe siten, että se on päällekkäin kaikkien prioriteettien kanssa. Tulliviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on niin ikään tärkeää. Sen tärkeys kasvaa alati. Ja olenkin erityisen kiitollinen, että Europol saattaa laivalvontaviranomaisia ja tulliviranomaisia saman pöydän ääreen. Ja viimeinen kysymys sitä, voidaanko tässä työssä toimia proaktiivisemmin ja ennaltaehkäisevämmin. Vastaus on kyllä, totta kai. Se on se, mitä me näemme, se, mitä me odotamme ja se, mitä, mihin me jäsenvaltiota rohkaisemme. Nykymaailmassa, kun palvelut ovat verkossa, rikollisuus on äärimmäisen nopeaa Poliisin olisi niin ikään oltava nopeita, olisi jaettava parhaita käytäntöjä. Parhaat käytännöt toki kerätään yhteen ja nämä tiedot jaetaan, mutta odotamme vielä enemmän. Kiitos oikein paljon. Siirrytään käsittelemään Europolin monivuotista ohjelmakautta ja Rob Wainwright, Europol pääjohtaja, pitää puheenvuoron ja pyydän, että tuonnin puheenjohtaja herra Aik tässä nyt puheenjohtajan nuijan käteen. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille edellisen paneelin puhujille. Ja haluaisin myös toivottaa kaikki tervetulleeksi. Uusi päivä, uusi esityslistan kohti ja jatketaan toisella kohdalla, eli Euroopan monivuotinen ohjelmasuunnittelu. One slightly awry. One second. Please. Yritetään hoitaa tämä tulkkausongelma. Fixed. Please carry on. We were getting the wrong channels. Try it, start again and see. Because, uh... No, Toimiiko tulkkaus nyt? Toimiiko tämä? Kaikki toimii. Hyvä. Jatketaan. En tiedä, mikä teiltä jäi kuulematta. Eli siirrytään esityslistan toiseen kohtaan. Europolin monivuotinen ohjelmasuunnittelu Tämän monivuotisen ohjelman olette saaneet. Ja olette voineet esittää kommentteja. Tämä on lähtenyt 10.7. ja olemme sa- saamassa kommentteja kahdelta delegaatiolta Euroopan parlamentilta. Ja sitten herra Pistorius Bundesratista. Ja näitä kommentteja on käsitelty Euroopassa kolmas lokakuuta ja pitemmittä puhetta annan puheen puheenvuoro herra Rob Wainwrightille, Europolin pääjohtajalle kymmeneksi minuutiksi ja sitten keskustellaan. Jos haluatte puheenvuoron, ilmaiskaa halunne kirjallisesti. Thank you, Mr. Ake. Thank you. Kiitos, ai, kiitos, Morais. Onnittelut teille ja kollegoillenne siitä, että te olette onnistuneesti perustaneet tämän Europol-valvontakomitean. Ja olen yhtä mieltä, että tämän komitean perustaminen on erityisen tärkeää. Tämä on eräs Europolin, uuden Europol-asetuksen ansioista se, että lisätään parlamentaarista valvontaa. Tämä lisää Europolin tilivelvollisuutta, legitimiteettiä ja myös Europolin profiilia. Euroopan unionissa. Tämä on tärkeää. On tärkeää, että vakuutamme kansalaisillemme sen, että meillä on tehokkaat välineet käytössä, jotta voimme taistella raitoliittyvää rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Ja Europol tulee palvelemaan tätä komiteaa parhaalla mahdollisella osaamisellaan. Meidän, minulla on annettu tehtäväksi esitellä Euroopan Europolin toimintasuunnitelma tulevaksi neljäksi vuodeksi. Tämä on hieman kuivakka asiakirja, mutta minä pyrin hieman elävöittämään näitä tätä esitelmää kertomalla, että mitä Europol tekee auttaessaan jäsenvaltiota taistelemaan terrorismia vastaan. Minun kommenttini toivottavasti myös vastaavat niihin kysymyksiin, joita täällä on jo esitetty toimintaohjelmaan liittyen. Tämä pitää sisällään nämä strategiset tavoitteet, jotka on tässä viisivuotisohjelmassamme. Lisäksi artikla 12 Euroopan asetuksessa vaati meiltä tämän ulkoisen strategian. Euroopan strategia raamittaa Euroopan työskentelyä ja sen tavoitteita tulevalle viisivuotiskaudelle. Tässä on nostettu esiin suurin osa Europolin työstä. Europol ei ole poliisiviranomainen, se ei ole Euroopan FBI, meillä ei ole täytäntöönpanovaltaa. Se on kansallisella tasolla varattu lainvalvontaviranomaisyhteisölle. Mutta Europol työskentelee, jotta se voi vivuttaa tietojen arvon. meidän kyky kerätä ja vaihtaa tietoja liittyen järjestäytyneen rikollisuuteen ja terrorismiin – on hyvä. Meillä on olemassa Siena-järjestelmä. Se on ainutlaatuinen poliisiviestintäkanava Euroopassa. Me pystymme valjastamaan käyttöön suuren lainvalvontayhteisön tiedot kaikkien hyödyksi. Alasaksin että on meidän tuhannes siena järjestelmän käyttäjä, on siis tuhat paikallista, alueellista ja kansallista viranomaista, jotka ovat mukana siena järjestelmässä antamassa tietoja, joita me koordinoimme. Me siis keräämme näitä tietoja, jotta voimme kartoittaa ja seurata terroristien liikehdintää rajojemme sisällä. Mm, Europolilla on erittäin modernit tietoanalyysivälineet, jotta näitä tietoja voidaan analysoida tehokkaasti ja nämä tiedot voidaan välittää kansallisille viranomaisille eteenpäin. Sitten tässä alhaalla näkyy no, meidän osaamiskeskukset liittyen kyberrikollisuuteen, järjestäytymisen rikollisuuteen ja terrorismiin. Me seuraamme terrorismin rahoitusta, järjestäytynyttä rikollisuutta, terrorismipropagandaa. Me koordinoimme myös henkirikostutkijoiden verkostoa. Me annamme kansallisia, parannamme kansallisia valmiuksia liittyen rahanpesuun. Me autamme purkamaan huumelaboratorioita ympäri Euroopan. Me siis yhdistämme meidän osaamisemme rikollista, rikollisuutta koskevien tietojen analyysiin. Me anna, jaamme analyys, asiantuntijuuttamme niillä osa-alueilla, jotka ovat suurin uhka kansalaisille. Tämä asiantuntemus jaetaan sitten etulinjaan, jotta kansalliset viranomaiset voivat viedä eteenpäin pidätys, pidätyksiä, jotta voidaan keskeyttää rikollinen toiminta, varsinkin järjestäytyneen rikollisuuden, kyberrikollisuuden ja terrorismin alalla. Saralla. Ja mitä tulee tietojenvaihtoon, niin meillä on eri, meillä on muiden EU-virastojen kanssa yhteistyötä Frontex, Eurojust ja EU-Liisa. Mutta ennen kaikkea meidän on eturintamaan tarjottava operatiivista tukea. Vakava ja järjestäytynyt rikollisuus on eräs näistä osa-alueista. Huume salakuljetus on Euroopan unionin suurin ongelma volyymin kannalta. Ja kun puhutaan volyymeista, niin se kattaa suurimman osan työstämme. Ihmiskauppa, sillä saralla me olemme erittäin paljon lisänneet aktiviteetteemme. Meillä on 50 korkean tason tutkimusta kuljettajia vastaan. Kyberrikollisuudessa me tuimme 135 tutkintaa. Kyberrikollisuus, kuten Kreikan parlamentin jäsen sanoi, niin siitä on tulossa yhä suurempi uhka Euroopan unionin kansalaisille. Hiljattain koordinoimme yli 30 maan operaatiota, jota Alankomaiden viranomaiset johtivat, niin me suljimme kaksi suurinta pimeän verkon markkina-aluetta. Tämä on erittäin mielenkiintoinen asia. Yli 350 000 eri listausta, lait, niin 350 000 laitonta hyödykettä oli kaupan pimeässä verkossa – kyberrikollisuuteen auttavia välineitä, lasten hyväksikäyttömateriaaleja, huumausaineita, tuliaseita. On aivan suunnaton määrä rikollista toimintaa, jota tapahtuu digitaali yhteiskunnan sisällä ja vaati koordinoidun toimenpiteen 30 maassa, jotta tämä rikollisuus pystyttiin keskeyttämään. Tämä on eräs suurimmista haasteista, joka meillä on edessämme ja Europol on tähän varsin keskittynyt. Valitettavasti meillä on ollut 25 vakavaa terroristi tapahtumaa Euroopassa. Europol on tukenut 176 rajat ylittävää terroristi toimintaa koskevaa tutkimusta Euroopassa ja olen tyytyväinen, että me olemme pystyneet kiireellistä apua tarjoamaan kaikissa suurimmissa terroristitapahtumissa, joita Euroopassa on tapahtunut. Viimeisimpänä Barcelonan terroristi-iskujen jälkeen. Seuraava kalvo. Kaikessa työskentelyssämme me pyrimme toimimaan vastuullisesti – me noudatamme sääntöjä talousarvion täytäntöönpanon suhteen, kuten kaikki EU-toimielimet ja EU-virastot tekevät meitä. Tarkastetaan, tilintarkastustuomioistuin tutkii meitä, valvoo meidän toimintaa ja parlamentti antaa talousarvion vastuu, myötävastuuvapauden talousarvion suhteen. Ja hallintotapa ja noudattaa EU virastojen tavanomaisten toimintatapaan. Meillä toimintatapa on muutettu ja meillä on talousarvion täytäntöönpano aste korkein kuin korkeampi kuin mitä se on koskaan ollut. Lisäksi saimme, emme saaneet muitteita tilintarkastustuomioistuimelta. Libyvaliokunta Euroopan parlamentissa ja myös muut ö, parlamentit ovat olleet meidän kanssa yhteistyössä ja tämä parlamentaarinen valvonta on siis ollut kasvamaan päin. Mutta nyt tämä ö, yhteinen parlamentaarinen valvontakomitea helpottaa tätä kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin suorittamaa valvontaa. Tässä on kuva Europolin resursseista. me olemme kaksinkertaistaneet ne tiedot, joita käsittelemme, ja kaksinkertaistaneet ne operaatiot, joissa me olemme apuna aina kolmen vuoden aikana. Tämä vaikuttaa meidän resursseihin. Me olemme tehostaneet meidän toimintaa uudistusten avulla, mutta vääjäämättä Europolin kasvava työtaakka vaatii enemmän resursseja. Europolin hallintoneuvosto teki resurssiarvion vuodelle 2017. Komissio arvioi komission valmistuma talousarvio ei vastannut näitä odotuksia ja hallintoneuvosto minun suosituksella on nyt arvioimassa, miten tämä tulee vaikuttamaan meidän ensi vuoden tavoitteisiin. Euroopan parlamentin vastaavat valiokunnat ovat muuttaneet komission ehdotusta lähemmäksi tätä Europolin arviota siitä, mitä kulut tulevat olemaan, ja odotamme sitten lopullisesti saavamme EU-toimielinten kannan tähän talousarvion vuoden lopun mennessä. Mitä tulee tähän Europolin ulkoiseen strategiaan, tämä liittyy ennen kaikkea yhteistyöhön ei-EU-maiden virastojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa eri strategiset asiakirjat ohjaavat tätä eurooppalainen turvallisuusagenda, EU-agenda koskien yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Euroopan komissio ja ulkosuhdehallinto ovat asettamassa näitä ulkosuhdestrategian tavoitteita. Meidän prioriteetit ovat siinä, että autamme jäsenvaltioita tietojen suhteen ja koordinoimme yhteistyötä. Nämä rikko, tämä rikollisuus ei jää ainoastaan Euroopan unionin sisälle, vaan tässä on myös kansainvälisiä ulottuvuuksia – joka tarkoittaa sitä, että meidän on tehtävä yhteistyötä myös EUn ulkopuolisten kumppanien kanssa. Me pyrimme tekemään yhteistyötä Europolin kautta, ei ainoastaan Euroopan unionin alueella, vaan myös muualla. Maltan julistuksen avulla pyrittiin taistelemaan maahanmuuton tuomia ongelmia vastaan, ja tämä oli Euroopan valtiopäämiesten tekemä yhteinen julistus. Europolista olisi siis tehtävä hubi liittyen ö, ihmissalakuljetukseen ja niitä käsitteleviä tietoja, varsinkin mitä tulee ihmiskauppaan Pohjois-Afrikan ja Euroopan välillä. Me olemme onnekkaassa asemassa Europolissa siinä suhteessa, että me pystymme koordinoimaan tätä yhteistyötä eurooppalaisella tasolla ja globaalilla tasolla siten, että meillä on ainutlaatuinen toimivaltaa siinä, että meillä on 40 maassa 200 yhteysviranomaista. Näillä omien maidensa edustajilla on toimivaltaa, jota Europolilla ei ole, ja nämä yhteystoimihenkilöt voivat ottaa tietoja vastaan ja koordinoida toimintaa näissä maissa – Nämä yhteyshenkilöt ovat erittäin tärkeä osa Europolin työskentelyä ja tämä on tärkeä foorumi ja tärkeä keino Europolille viedä työskentelyn eteenpäin. Tämä on Europolin kulmakiviä tässä kansainvälisessä yhteistyössä. Europol kehittää yhteistyötä ulkosuudenhallinnon kanssa, varsinkin sellaisilla osaloilla, joissa ulkosuhdehallinnon toimivaltaa, jotka ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta. Yhdysvallat on tärkeä strateginen kumppani Europolille, varsinkin liittyen tähän yhteyshenkilöiden verkostoon. Näissä yhteyshenkilöissä 15 eri pohjois äh, äh, yhdysvaltalaista viranomaista tulevat edustetuksi. Mainitsin jo Meillä maat Länsi-Balkani ja Turkki, jotka ovat tärkeitä yhteiskumppaneita meille. Interpol on meille tärkeä kansainvälinen poliisiformi ja on myös muita tahoja, joiden kanssa me olemme yhä enenevissä määrin yhteistyössä, kuten vaikkapa NATO. Sitten viimeinen kalvo, mitä tulee tähän ohjelmointiasiakirjaan, ohjelmaasiakirjaan, niin me olemme ehdottaneet, että me jaamme teille eteenpäin tämän hyväksytyn asiakirjan. Eli se, teille jaetaan tämä sama asiakirja, joka jaetaan parlamentille, komissiolle ja neuvostolle. Joten voitte odottaa vastaanottavanne ensi vuoden tammikuussa tämän uuden ohjelmakauden asiakirjan. Minulla on ääni lähtemässä, joten päätän puheenvuoroni. Kiitos. Uh, dear colleagues, if I... Hyvät kollegat. Kiitos, Rob. Ihan lyhyt työjärjestyskommentti. järjestyskommentti. Osa teistä on lukenut kompromisseja ja on vähän hämmentynyt. Mainitsisin, että asiakirjassa on selvästi virhe. No, yhdessä kohtaa on kaksi kertaa sama asia. ensimmäiset kolme sivua ovat ne, jotka merkitsevät, eli lukekaa vain kolme ensimmäistä sivua, kun me kävimme painattamassa tämän. Tuli painettua vähän liikaa. Otamme sen vastuullemme, piikkiimme. Eli kompromissia se kertaa virhe. Eli ensimmäiset kolme sivua vain. Eikä sen enempää. Toivottavasti ymmärrätte, mitä tarkoitan. Eli puheenvuoro taas toiselle puheen ja tälle Toni harteilleni niin tämän tulostusvirheen. Ää... Äh, Kiitoksia. Ennen kuin siirrymme kysymyksiin, puheenvuoron saa ensin Pistorius ja sen jälkeen Diastemera. Eli Pistorius, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Äh. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin tämä työjärjestys. Kaksi huomiota. Eli eilenkin jo sanoin, että Eurooppa tarvitsee luottamusta. Luottamuksen tarvitaan rohkeutta ja me tarvitsemme kunnollista parlamentaarista valvontaa. Ja se pitää ensinnäkin mahdollistaa. Eli meillä pitää olla sellaiset olosuhteet, jotka hiukan maksavat rahakin. Jos nyt haluamme edetä siitä, että tämä ei saa maksaa mitään eikä tämä saa aiheuttaa mitään työtä, niin sitten voimme unohtaa koko jutun. Varsinkin alkuvaiheessa. Ensinnäkin meidän täytyy nyt luoda luottamusta, ja siihen liittyy valvonta, ja siihen liittyy työkykyisyys. Pari esimerkkiä. Nämä alaryhmät ovat erittäin tärkeitä työlle, kun ajatellaan näitä kahta vuosittaista istuntoa, ja Saksan näkökulmasta niistä ei voida luopua. Ja toiseksi suulliset kirjalliset kysymykset. Se on ihan oikea tie kohti kompromissia mutta meidän täytyy varmistaa, että kokoukset eivät ole liian raskaina. Eli meidän pitää mahdollistaa myöskin kirjalliset vastaukset ja meidän täytyy rajoittaa näiden kysymysten määrää per jäsen. Mutta jos vastauksia saa ainoastaan esittää suullisesti, niin silloin se kyllä rasittaa kaikkia näitä kokouksia. Eli mielestäni se ei ole kunnollinen ratkaisu. Ja sitten vielä sihteeristö. On tietysti ihan hyvä miettiä pysyvää sihteeristöä, mutta täytyy miettiä myöskin työkykyisyyttä. Sehän edellyttää, että tähän täytyy laittaa rahaa ja meillä pitää olla kunnolliset rakenteet. Ja Saksassa katsotaan, että tämä onnistuu myöskin kustannusneutraalisti. Ja meillähän on henkilöitä mukana tässä työssä kaikista jäsenvaltioista. Ja voidaan sanoa, että mitä luksusta ei nyt ole, meillä ei olisi luksusta hoitaa tätä halvalla. Meillä pitää alusta pitäen olla riittävästi luottamusta tälle parlamentaariselle valvonnalle, koska uskon, että Europol, niin kuin monta kertaa on todettu, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, kun se toimii Schengen-alueella, niin me tarvitsemme nyt viranomaisten luottamusta Europolin toimintaa. Eli nyt Saksan puolesta pyytäisin todellakin, ettei nyt lähdetä mihinkään säästökurssille, kun ajatellaan tätä parlamentaarista valvontaa. Aitäh, herra Pistorius, aga eh, te... Kiitos, herra Pistorius. olette tavallaan seuraavassa kohdassa, eli työjärjestyksessä. Odotimme teidän puhuvan pikemmin Europolin ohjelmoinnista. Minun nooteissa lukee, että teillä olisi sanottavaa monivuotisesta ohjelmoinnista, mutta näin nyt ei sitten ollut. Niin oli ilmeisesti väärässä kohdassa. Mutta se mitä sanoin pitää kyllä silti paikkansa. Eli voin kyllä toistaa tämän kohdan. Eli pidän erittäin hyvänä tätä työohjelmaa ja näitä strategisia tavoitteita. Monivuotinen työohjelma on hyvä pohja. Sen kautta voidaan tehostaa terrorismin ja järjestetyn rikollisuuden torjuntaa. Ja tietysti Tämä koskee myöskin ulkorajojen valvontaa. Siihen täytyy keskittyä tulevina vuosina. Kun ajatellaan näitä uhkia, niin meillä pitää olla voimakas Europol. Se on mielestäni kaikkein tärkein elin, kun ajatellaan Euroopan turvallisuusrakenteita. Ja monivuotisessa työohjelmassa Euroopassa, Europolissa tulee hyvin keskeinen tekijä Euroopassa – Meillähän on SIS ja EIS-tietojärjestelmät ja niitä pitää laajentaa ja niitä pitää hyödyntää entistä enemmän. Tämä on täysin keskeinen toimi juuri kun ajatellaan nyt äh, sitä, että tietojen vaihto tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Ja meidän täytyy myöskin ottaa käyttöön tämä entry-exit-järjestelmä, jossa on mukana sormenjälkiä ja kasvokuvia. Ja siksi tavoitteena on se, että voidaan saada eri tiedot yhteen toimiviksi. Se on nyt on kaikkein tärkein prioriteetti, kun ajatellaan eurooppalaisia turvallisuusviranomaisia. Ja sitten toimiva tietojen vaihto on aivan välttämätöntä, ja meidän täytyy varmistaa, että eurooppalaiset luottavat turvallisuusviranomaisiin. Sitten vielä terrorismin torjunta. On erittäin hyvä, että eurooppalainen terrorismin torjunnan yksikkö on saanut vahvistuksia ja näin pystymme kunnolla torjumaan tämän tyyppisiä uhkia. Mutta tässä täytyy muistaa sitten ECTCn valtuudet ja niiden laajentaminen. Ja sitten Europolin vahvistaminen ja sen valtuuksien laajentaminen on mielestäni ollut jo vuosikausia erittäin keskeinen tavoite. Ja monta kertaa olen puhunut tällaisesta eurooppalaisesta FBIstä, jonka pitäisi olla tavoitteemme. Ja 2018-2020 ohjelma on hyvin merkittävä ja tärkeä askel oikeaan suuntaan, ja se vaikuttaa huomattavasti siihen, että Euroopasta saadaan vieläkin turvallisempi kansalaisten kannalta. Kiitos. Aitäh ja järg... Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron kahdeksi minuutiksi herra Dias de Meiralle. Senor president. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt tuli selväksi, että Saksan liittopäivät puhuvat oikein hyvin, mutta myöskin he puhuvat paljon. Eli toivottavasti annatte minulle nyt yhtä paljon puheaikaa Euroopan parlamentin edustajana. No en nyt esitä mitään henkilökohtaisia kysymyksiä. Haluaisin nyt hiukan kartoittaa tätä tietä, joka johtaa parlamentaariseen valvontaan. No, meillä oli kokous viime viikolla ja me vähän tarkastelimme tätä monivuotista työohjelmaa, joka Euroopalilla on – ja voin kertoa, mitkä asiat nyt huolestuttavat Euroopan parlamenttia. Eivät nämä minua huolestuta. Minua huolestuttavat sitten eri asiat. Mutta velvollisuuteni on nyt esittelijänä todeta, mitkä asiat huolestuttavat Euroopan parlamenttia. Niitä on neljä. Ohjelmassa puhutaan siitä, että pitää tehdä yhteistyötä Interpolin kanssa – mutta tässä ei puhuta asioista, jotka liittyvät sitten näiden Interpolin tietojen laadukkuuteen. Eli voisitko kommentoida tätä, pääjohtaja? Ja sitten Europol sanoo, että tässä uudessa asetuksessa on määritelty aika pitkälti, miten Europol tekee yhteistyötä yksityisten tahojen kanssa. No minulle tämä asia on ihan selvä. Ja tämä on ihan hyvin hoidettu tässä asetuksessa, mutta parlamentti nyt miettii, miten tämä yhteistyö sitten sujuu. Kolmanneksi ohjelmassa on todettu, että yhteistyö toisten järjestöjen kanssa, FEPOL, Eulisa, FRA ja muut, eli tämä sitten toteutetaan yhteisten hankkeiden puitteissa, mutta tässä ei täsmennetä mitään aikatauluja ja työsuunnitelmia tai mitään muuta. Ja sitten lopuksi vielä Euroopan asetuksessa on se mahdollisuus, että tehdään sopimuksia kolmansien maiden kanssa ja kumppanien kanssa, joiden kanssa on solmittu sopimuksia ennen ensimmäinen toukokuuta 2017. Eli kommentteja näistä prioriteeteista ja aikataulusta ja muuta. Ja voin todeta, että me tuemme Europolia. Ja kuten Monika jo tietää, Euroopan parlamentti hyväksyi 10 miljoonan korotuksen seuraavalle budjettikaudelle. Eli voisiko kertoa sitten vähän tästä matkustajatietopäätöksen vaikutuksesta? Ja sitten yksi monimutkainen kysymys joka liittyy sukupuolikysymyksiin. 32 prosenttia Europolin henkilöstöstä on naisia, eli 68 prosenttia sitten on miehiä. Europolhan on globaali foorumi, kun ajatellaan maailmanlaajuista turvallisuutta. Kiitos. Äh, aitäh, herra Diastemera. Kiitoksia, herra Diastemera. Nyt, nyt vähän kompensoimme. Saitte puhua hieman pitempään. Estitte myös muutaman kysymyksen. Ehkäpä herra Wainwright haluaisi vastata Ennen kuin mennään seuraaviin kysymyksiin, kiitos puheenjohtaja. Vastaan myös herra Pistoriukselle, jos sopii. Ensiksi kiittäisin häntä tuesta Europolin työtä kohtaan. Hän on puhunut erittäin selkeästi Europolin tulevasta mandaateista. Hän on tukeensa Europolin riittävälle resurssoinnille. Hän ja herra Diasta Meira molemmat puhuvat tiedon laadusta ja tiedon käsittelystä Europolissa. Pitää vielä kerran painottaa, että että Europol kykenee keräämään laillisella ja tehokkaalla tavalla dataa ja käsittelemään sitä, se, se, vaat, se on se, mitä tarvitaan, että Europol kykenisi tukemaan jäsenvaltioita. Ja haluaisin tietysti onnitella EUta siitä, että on päätetty uudesta oikeudellisesta keikosta Europolille ja Meera oli esittelyllä tässä. Ja tämä koskee myöskin tietosuojajärjestelyjä. Tämän, se koskee Europolia ja sen erittäin räätälöity täsmällinen järjestely. Ja se on minusta maailmanluokan esimerkki siitä, miten laivavalta toimessa tietoa pitää suojella. Ja me olemme vaahoudellista täytäntöön panemassa, jota meillä on nykyaikainen tehokas keino, jolla voimme hallinnoida työtämme. Olemme vasta oikeisiin tietosuojavaatimuksiin, mutta järjestelmä on myös operatiivisesti toimiva koskien teille laatua Europolilla on erilainen tietosuojajärjestelmä. Interpolilla on oma se ei samanlainen kuin meillä, mutta sillä on myös ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää meidät kaikkialle maailmaan, mutta tietosuojan ytimessä on tietojen suojaa koskeva protokolla, joka merkitsee sitä, että tiedon omistaja – kontrollidataa. Meillä ei ole Europolissa automaattista mahdollisuutta jakaa tietoja e- Interpolin tai jonkun yksityisen tahon kanssa ilman tiedon omistajan täyttä lupaa. Tällaiset standardit ovat tärkeintä, jotta me säilytämme luottamuksen toiminnallisten kumppaneiden kanssa ja jotta me noudattaisimme tietosuoja vaatimuksia. Meillä on dataa eri lähteistä. Me siinä lähdemme, kuten Diasemaara Meera totesi, tulevaisuudessa Interpol voi toimia voimakkaammin yksityisten tahojen kanssa. Ja tämä on tärkeää, koska erityisesti kyberrikollisuuden tapauksessa teknologia yritysten panos on eturintamassa vastattaessa kyberhyökkäyksiin, mutta jälleen mutta valvonta tapahtuu jäsenmaissa ja tulee tapahtumaan tulevaisuudessakin. Meillä on myös mahdollisuus tehdä sääntöjä käytännön järjestelyitä tiedon jakamiseksi. Meillä on Frontexin EU-lisän kanssa. Kolmannet maat ovat sitten toinen juttu. Vastus varmistaa sen, että ne yhteistyösopimukset, jotka Europol teki aikaisemman järjestelyn aikana, ovat yhä voimassa. Tämä on erittäin tärkeää, koska se takaa yhteistyön jatkuvuuden erittäin tärkeiden kumppaneiden kanssa Yhdysvallat, Sveitsi, Norja. Ja sitten vastaiset sopimukset kolmansien osapuolten kanssa tulevaisuudessa tapahtuu uuden järjestelyn mukaisesti. Ja siinä vetovastuussa on komissio. kuulen sen, mitä Diatemera sanoi, että vain 37 prosenttia Interpolin henkilöstöstä on naisia. Se on pahoiteltava. Haluaisin, että se olisi korkea. Olemme jonkun verran yrittäneet korottaa sitä naisehdokkaiden osuus on alhainen. Eli on asioita, joita en voi kontrolloida, mutta myönnän, että tämä on asia, jossa Europolilla on parannettavaa. Aitäh. Ja liikumme Kiitos. Ja sitten kysymysten pariin. Muistutan teitä, että teidän täytyy antaa kortti sihteeristölle. Nyt kaksi kysymystä kansallista parlamentilta yksi Euroopan parlamentilta. Ensiksi herra Mekosse Teiras Kyproksen parlamentista. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Kiitoksia. Ueno, että minä puhun nyt matkustajatieto-rekisteristä. Voisitteko te kertoa, miten tämä Euroopan unionin tuomioistuimen hiljattain tekemä päätös tulee vaikuttamaan teidän monivuotiseen toimintasuunnitelmaan. Lisäksi nämä vastikään tapahtuneet terroristi-iskut. Voitko kommentoida niitä? mm Israel. Can everybody hear? Is the translation okay? Kuuluuko tulkkaus, kysytään. Kuuluuko tulkkaus? translation, interpretation. Täällä on teknisiä haasteita ollut. Englannin kanavalta kuuluu Ranskaa, sanotaanko näin? In English channel is reached to French. Is it right now? Okay now? Everything's okay. Seems that everything is okay now. Kaikki vaikuttaa olevan kunnossa ja voimme jatkaa. Να συνεχίσω από εκεί που έμεινα. Θα θέλαμε... Ε... minun jatkaa. Haluaisin kuulla viimeaikaisista kehityksistä Ευχαριστώ. Kiitoksia. Voisitteko te kertoa tuomioistuimen päätöksestä koskien matkustajatietorekisteriä, miten tämä vaikuttaa teidän monivuotiseen toimintasuunnitelmaan? Toinen kysymys. olisiko teillä antaa lisätietoja suhteestanne Israeliin? Ja koska Länsi-Balkanilla radikalisoituminen kasvaa, teettekö mitään tämän asian suhteen? Ja aitäh. Ja me otamme kolme kysymystä järjestäisiin. Otetaan kolme kysymystä vastattavaksi. Sitten vain Wright voi vastata. Marja Ylän talvitie Suomen eduskunnasta. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitos mielenkiintoisista esityksistä ja hyvästä pohjatyöstä. Kuten tiedämme, Europolilla on tärkeä rooli tukea jäsenmaiden lainvalvontaviranomaisen toimintaa ja yhteistyötä, jotta pystymme yhdessä torjumaan terrorismia ja muuta vakavaa rikollisuutta. Keskeisiä ovat Europolin tietojärjestelmät. Suomessa lainvalvontaviranomaiset hyödyntävät niitä aktiivisesti. Ja tärkeitä ovat myös esimerkiksi Europolin analyysit rajat ylittävän rikollisuuden selvittämiseksi ja torjumiseksi. On merkittävää, että ohjelmassa on tunnistettu ajankohtaiset yleiseurooppalaiset haasteet ja jäsenvaltioiden tuen tarve esimerkiksi terrorismin ja radikalisoitumisen vastaisessa toiminnassa. Toimintaohjelma panostaa vahvasti tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan kehittämiseen, jotta Europol voisi entistä tehokkaammin tukea lainvalvontaviranomaisen toimintaa. Jäsenmaat tarvitsevatkin yhtenäiset taidot ja tiedot, jotta ne voivat tehokkaasti tehdä yhteistyötä rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Sen vuoksi on tärkeää kehittää ja koordinoida myös niitä Europolin tehtäviä, jotka liittyvät lainvalvontaviranomaisten koulutukseen, jotta osaaminen voi vahvistua. On myös tunnistettava koulutuksen merkitys osaamisen vahvistamisessa. Tulen valiokunnasta, jonka toimialaan sisältyvät niin poliisiasiat ja muu sisäinen turvallisuus kuin myös tietosuojakysymykset. Haluankin painottaa, että samalla kun kehitellään tietojärjestelmiä ja parannetaan tietojen vaihtoa, on erittäin tärkeää huolehtia tietosuojasta sekä säädöstasolla että myös käytännössä. Uusi Europol-asetus sisältää aikaisempaa tiukemmat tietosuojasäännökset. Niin voisitteko kommentoida, miten tätä tietosuojaa käytännössä toteutetaan? Euroopan tietosuojavaltuutettujen jäsenmaissa kansalliset tietosuojaviranomaiset vastaavat tietosuojan valvonnasta kukin tär- tahollaan ja onkin tärkeää, että niillä on edellytykset, osaaminen ja resurssit hoitaa tätä valvontaa tehokkaasti. Kiitos. Aitäh. Järgmiseksi äh, esittävä oma kysymys. Kiitos ja seuraavaksi puheenvuoro Silvi Guillaumille Euroopan parlamentista. Merci, merci. Kiitoksia tästä esityksestä. Tässähän on todettu, että meidän täytyy edelleen tehdä yhteistyötä eri virastojen kanssa ja Interpolin kanssa. No, mitä mieltä olette näistä yhteistyömuodoista Interpolin ja Europolin välillä tulevaisuudessa? Ja äsken puhuttiin tietosuojasta, mutta kun kyse on näistä tietokannoista Interpolissa, osahan näistä tiedoista on tehty ihan poliittisin perustein. Ja Europol on sitten vastuussa tästä watchlist-kysymyksestä ETIAS asetuksessa, eli mitä mieltä olette tästä, mitä aiotte tehdä tälle hiukan arkaluontoiselle kysymykselle? Ja, <laughs> sorry. Aitäh, kysy- äh, aitäh kysymystä ja nyt vastuuseksi äh, sana. Kiitos kysymyksiä kysymystä ja vastausvuoro herra Wainwrightille. Thank you so much. Kiitos oikein paljon. Näistä matkustajatietorekisteriasioista me vasta nyt käsittelemme tuomioistuimen päätöstä ja sen seuraukset tulevat menevään pidemmälle kuin ainoastaan Europolin piiriin. On mietittävä, miten tämä tulee vaikuttaa tämän matkustajatietorekisteridirektiivin täytäntöönpanon kansallisen lainsäädäntöön. Toki tämä ei liity meidän työskentelymme. No, tämä ei suoranaisesti vaikuta meidän toimintasuunnitelmaan tai toimintaohjelmaan. Mikäli tämä vaikuttaa matkustajatietorekisteridirektiiviin, niin tämä vaikuttaa meidän toimintakykyyn, koska tässä direktiivissä on määritelty selkeä rooli Europolille, nimittäin – tiedonvaihdossa liittyen tiedonvaihtoon matkustajatietorekisterikeskusten välillä kansallisella tasolla. Isolin kanssa me olemme neuvottelemassa mahdollisesta yhteistyösopimuksesta. Sitä ei ole vielä saatettu loppuun. Sitä ollaan saatamassa loppuun, mutta tämä aiemman, aiemman lainsäädännön puitteissa meillä loppui aika, ja nyt uuden Euroopan asetuksen puitteissa – on erilainen järjestely yhteistyösopimuksille, ja komissio on tässä pääroolissa eikä Europol. Joten nyt on katsottava, voiko tämä odotettu yhteistyösopimus Israelin kanssa saattaa loppuun. Israelilla on erittäin korkeat valmiudet lainvalvontatyöskentelyssä, ja Israelin ja Euro- Euroopan välillä on yhteisiä turvallisuus, heillä on yhteisiä turvallisuusuhkia, joten me olemme kyllä erittäin suotuisia suhtaudumme suotuisasti tämän yhteistyösopimuksen solmimisen. Länsi-Balkanin suhteen ja radikalisoituminen, niin meidän radikalisoitumistyöskentely kiinnittää huomiota tähän alueeseen. Me olemme tiivistäneet Länsi-Balkanin maiden kanssa yhteistyötä. Meillä on yhteistyösopimukset kaikkien Länsi-Balkanin maiden kanssa. Meillä on yhteystoimihenkilöt tällä alueella ja me olemme myös tiivistäneet meidän tiedonvaihtoa myös liittyen radikalisoitumiseen ja muuhun vakavaan rikollisuuteen liittyen. Talvitielle minä vastaisin, että koulutus on tärkeässä roolissa. Meillä on mm, eurooppalainen virasto Sepol, joka vastaa koulutuksesta, ja Europol on myös auttamassa siinä, että resursseja on riittävästi käytöstä, käytössä. Ja lisäksi Talvitie puhui siitä, että Europol on ikään kuin esikuva-analyysi siinä, että parannetaan kansallisia valmiuksia rikoksen vastaisessa taistelussa, niin Europol voi kyllä olla poliisi viranomaisten puhemies ja se voi saattaa eurooppalaisia viranomaisia yhteen. Europolilla voi olla tärkeä edustuksellinen rooli ja me voimme myös jakaa parhaita käytäntöjä eteenpäin myös tietosuoja-asioiden suhteen. Ja meillä on oma järjestely tähän liittyen. Ja tietosuojan suhteen nimenomaan parhaat käytännöt ovat erittäin tärkeässä roolissa. Se, miten sisäisesti suojataan henkilötietoja, miten EPTS-järjestelmä toimii, niin ne kaikki liittyvät tietosuojan Giomille ETS-järjestelmä ja Interpol-tietokannat, niin no, meidän järjestelmillä ja Interpol-järjestelmillä on erilaiset standardit, ja me olemme tästä tietoisia. Ja meillä on rajoitteita sen suhteen, mitä tietoja me voimme Europol-tietokannoista jakaa Interpolin kanssa. Tämä on mahdollista ainoastaan, mikäli tietojen omistajilla on haluat myöntäneet meille luvan. Ja me arvioimme tapauskohtaisesti, voidaanko tietoja jakaa, varsinkin mitä tulee Interpol-tiedon alkuperämaahan. Ja me emme välttämättä käsittele Interpolista tulevia tietoja samalla tavalla kuin mitä Ranskasta tai Bulgarista tuleva tieto käsitellään. Riippuen siitä, mistä maasta tämä on kotoisin, niin tähän tietoon suhtaudutaan mm, vaadittavalla varauksella. Me olemme tietoisia siitä, miten me käytämme Interpolin tietokannan tietoja. Kiitos. Suur tänu. Liigumme oma kysymysten... Kiitos. Ja lisää kysymyksiä. Svetan Svetlan Bulgarian parlamentista. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Вайнрайт. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun useista aiheista. Ohjelma 2018-2020 on hyvin seikkaperäinen. Tämähän on myöskin kansallisten hallitusten käsissä. Tässä puhutaan siitä, mitä Interpel nyt tekee ja puhun nyt kansallisten parlamenttien kollegoille ja kerron, mitä me teemme sitten virastojen osalta valvonnassa. Eli jaammeko tietoa kaikista käsiteltävistä tapauksista. Jos haluamme, että Europol voi toimia ja että se pystyy analysoimaan näitä tapauksia, jotta se voi auttaa jäsenvaltioita torjumaan kyberrikollisuutta, terrorismia ja muuta, niin kansallisten jäsenvaltioiden on toimitettava tietoja. Ja jos jäsenvaltioista ei tule tietoja Europoliin, niin Europol ei voi tukea meitä mielekkäällä tavalla. Erityisesti haluaisin kiittää Rob Rainwrightia, joka kymmenessä vuodessa on tehnyt Europolista keskuksen, joka kerää tarpeellisia tietoja jäsenvaltioista. Ja täytyy korostaa Europolin merkitystä, kun ajatellaan viestintää kolmansien maiden kanssa. Yhdysvallat on strateginen kumppani ja te puhuitte Turkista, ja olin aika vaikuttunut siitä, mitä sanoitte. No kun ajatellaan nyt Lähi-Itää, Irakia, Syyriaa, kaikki nämä asiat täytyy ottaa huomioon. Jäsenvaltiosta viedään tuotteita, ja näitä tuotteita käytetään näissä maissa esimerkiksi heroinin tuotantoon. Eurooppaan tulee paljon pakolaisia, ja mielestäni tällainen rikollisuus sitten siirtyy pakolaisten mukana EUn alueelle, joten siksi meidän täytyy toimia vastuullisesti ja meidän täytyy jakaa ja toimittaa tietoja jäsenvaltioiden kesken. Hetki sitten joku kysyi Länsi-Balkanin tilanteesta – Tällä alueella pitää parantaa turvallisuutta ja se on mahdollista, jos tietoja vaihdetaan ja teemme niiden kanssa yhteistyötä. Eli kiitoksia Wainwright, että teette työtä kanssamme. Kiitos luottamuksesta, jota Eurooppa on nyt saanut ja se on ihan teidän henkilökohtainen saavutuksenne ja Bulgaria kiittää teitä. Meillä on ollut paljon menestyksiä yhteistoiminnassamme ja olemme pystyneet parantamaan turvallisuutta EU:ssa. Armin äh, Schuster, Saksa Bundestag, palun. Ja sitten Armin Schuster Bundestagista. Äh, Kiitoksia. Haluan yhtyä näihin bulgarialaisen kollegan sanoihin. Eli olisin halunnut kuulla teiltä. Tehän puhuitte nyt tästä tietosuojakysymyksestä. Ja sitten haluaisin kuulla hiukan tarkemmin tästä Europolin tilanteesta, eli millä tavalla Europolin tulisi kehittyä. Millaisia toiveita teillä on? Mikä nyt on poliittinen tilanne, missä on esteitä? Onko tämä Onko eurooppalaista naiviteettiä uskoa, että meillä voisi olla yhteinen terrorismin torjuntayksikkö, vai oletteko optimistisia sen suhteen, että tämä onnistuu? No aluksi 2016 oli 15 työntekijää tässä yksikössä. En nyt tiedä, kuinka paljon tällä hetkellä on, mutta mikä on teidän näkemyksemme, näkemyksenne Europolista, kun ajatellaan, että se olisi Euroopalle yhteinen terrorismin torjuntayksikkö? Ja poliittisesti vaaditaan myöskin, että pitäisi olla eurooppalainen rajapoliisi. Ja se pitää paikkansa. Mutta vielä parempi olisi miettiä eurooppalaisesta rikollisuusyksiköstä, mutta tästä ei koskaan puhuta. Eli sitten viimeinen kysymys. Monet terroristiiskut tapahtuvat, tai ne suunnitellaan Euroopan ulkopuolella, mutta ne toteutetaan Euroopassa, ja siksi Europolia on hiukan aliarvioitu, jos tarvitaan tietoja Euroopan ulkopuolelta Euroopan sisälle. Te nyt selititte tämän ihan hyvin ja nyt haluaisin kysyä, pitääkö tiettyjä ongelmia vielä ratkaista, jotta Europol voi tehdä parempaa yhteistyötä Interpolin kanssa, vai oletteko ihan tyytyväinen tämänhetkiseen, tämänhetkiseen tilanteeseen? Järkminen kysyy. Kiitos. Katrina Kinici, EP. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tohtori Wainwrightille tästä esityksestä. Itse olen ollut mukana talousarvion valvontavaliokunnassa, eli olen käynyt Europolissakin ja olen hiukan paneutunut näihin eri aihealueisiin. Ja italialaisena uskon vakaasti yhteistyöhön ja voin sanoa, että näin, että Europolin työ on jatkuvasti parantunut. Ja tällä tarkoitan sitä, että se on todellinen lisäarvo, kun ajatellaan kaikkein vakavimpien rajat ylittävien rikosten torjuntaa eri jäsenvaltioissa. Ja nimenomaan tarvitaan tätä tietojen keräämistä ja jakamista. Ja meillähän on yhä luotettavampia ja parempia tietoja käytössämme. Eli yksi kysymys. Kun ajatellaan nyt Yhdysvaltoja, niin siellä hiljattain puhuttiin siitä, että yhteistyö Europolin kanssa on erittäin tärkeää. Ja tähän liittyy kysymykseni. Tämä liittyy nimenomaan ulkomaisiin taistelijoihin. Ja myöskin hiljattain tehdyissä iskuissa on palattu tähän ilmiöön, eli ulkomaiset taistelijat. Eli kun ajatellaan tätä profiilia myöskin seuraavalla ohjelmakaudella, ehkä voitaisiin tehdä jotain enemmän, mutta mitä? Ja sitten yksi selvitys vielä. Tässähän puhuttiin hiukan budjetistakin ja siitä, millaista tukea parlamentti pyrkii antamaan budjetille, jotta se vastaisi vaatimuksia – Eli jos voisitte antaa meille hiukan lisätietoja, siitä voisi olla meille apua juuri kun ajatellaan ohjelmointia ja sitä kun tarkastellaan ohjelmointia ja sisäisiä tarkistuksia, joiden avulla Europol pystyy paremmin hyödyntämään resursseja, joita se saa. Ja näin se pystyy sitten tarjoamaan yhä parempaa palvelua. Ja yhteistyö on todella keski, aivan keskeistä, jotta pystymme torjumaan kaikkein vakavimpia rajat ylittävän rikollisuuden muotoja. Ja äh, aitäh kysymysteistä nyt on... Kiitos kysymyksistä. Ja annapa puheenvuoron Wainwrightille. Again, Mr. Chairman, thank you to all three speakers. Kiitos, kiitos kaikille puhujille positiivisista kommenteista Europolia kohtaan. Svetanov teki erittäin tärkeän huomion. Kun puhutaan Europolista ja Europolin työstä, niin ei puhuta ainoastaan Haagin pääkonttorista, vaan koko lainvalvonta yhteisöstä, mitä Europol edustaa. Näin ollen tällä yhteisöllä on vaatimus työskennellä yhdessä. Tiedonvaihdon saralla Europol ei ole mitään ilman kansallisten viranomaisten tuomia tietoja. Joten Svetanov teki erittäin hyvän kommentin sanoessaan, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi katsottava peliin, mietin mikä rooli heillä on siinä, että pystytään huolehtimaan Euroopan yhteisistä turvallisuustarpeista. Kaikki jäsenvaltiot eivät välttämättä suoriudu yhtä hyvin, vaikka kaikki ovat viime vuosina parantaneet esityksien Bulgaria. Ja Svetana puhuu nyt kokemuksesta. Hän oli sisäministerinä, kun Bulgaria paransi kansallisia edesottamuksia yhteistyössään Euroopan kanssa. Turkin ja Länsi-Balkanin rooli, niin nyt näkisi mielen, että Turkki on tiivimpi osa Europol-yhteistyötä. Meillä ei ole vielä operatiivisella tasolla yhteistyösopimusta Turkin kanssa. Tämä on aukko meidän valmiudessa taistella ihmiskauppaa vastaan ja muita rikoksen muotoja vastaan, muun muassa näitä vierastaistelijoita vastaan. Schuster esitti kysymyksen, mikä on näkemykseni tulevaisuudesta. Uskonko eurooppalaisen FBIn perustamiseen? No, tämä ei ole asia, johon minä keskityn, koska se ei ole mitenkään mahdollisuuksien rajoissa. Eurooppalaiset perussopimukset rajaavat tämän mahdollisuuden ulos, joten minä en tulla aikani tähän. Mikäli perussopimuksia muutetaan, niin silloin paradigma muuttuu Euroopan tulevaisuuden kannalta. Tässä on mahdollista ottaa uusi askel ja tässä on uudet puitteet myös Europolille. Silloin olisi aloitettava alusta. En sano, etteikö tätä tulisi tehdä, etteikö tätä voisi tehdä, Ehkä näin voitaisiin tehdä, mutta tämä vaatisi kokonaisvaltaisen Europol-toiminnan tarkastamisen. Se, mitä minun johtajuuskaudellani on tehty, niin me olemme pyrkineet toimimaan kokonaisvaltaisena tukimekanismina siten, että tiedonanalyysiä käytetään modernilla tavalla siten, että me pystymme antamaan erilaisen vastauksen rajat ylittävään rikollisuuteen. Ja minäpä uskon, että me olemme tässä myös onnistuneet. Mikäli haluaa luoda poliisi, voimat, jotka johtavat tutkimuksia, tutkintaa ja tekevät pidätyksiä, niin no, se ei ole Europolin leiviskä. Se on mahdollista tulevaisuudessa ja sitten Europolin pääjohtajan tehtävän seurata poliittista linjaa. Tässä vaiheessa poliittinen linjaus on äärimmäisen selvä ja me saavutamme sen, mikä on meille annettu toimivallan puitteissa mahdollista kyberrikollisuuden suhteen. Tähän on panostettava vastaisuudessa yhä enemmän. Meidän on parannettava meidän valmiuksia yksityisten kumppanien kanssa, ja jäsenvaltioiden kanssa. Meidän on oltava digitaalisesti kyvykkäämpi järjestö tulevaisuudessa. Terrorismista. Terrorismi on suurin yksittäinen haaste, joka meillä on. On tärkeää, että jäsenvaltioiden kanssa pystytään luomaan luottamuksen linjauksia, luottamuksellisia yhteyksiä. Me olemme pystyneet parantamaan yhteistyötä viime vuosien aikana. Kyberrikollisuuden suhteen niin ei ole Euroopassa melkeinpä yhtään ainoutta kyberrikollisuus tutkimusta käynnistä, jossa Europol ei ole mukana. Terrorismin kanssa tilanne ei ole sama, ja tämä on valitettava eräs suuri harvistuksen aiheesta niin on se, että minä en ole pystynyt vakuuttamaan jäsenvaltiota siitä, että olisi sataprosenttinen suhde terrorismin suhteen Euroopan kanssa. Tilanne on parantunut ja se johtuu näistä tragedioista, joita Eurooppa on kohdannut, mutta vieläkään tämä yhteistyö ei ole oikealla tasolla. Terroriuhka ja tämän terroriuhkan profiili on sellainen, että näillä terroristeilla on usein rikollinen tausta. Ja tämä nämä poliisitiedot, joita me keräämme laajassa mittakaavassa Europolissa, saattavat pitää sisällään avaimen, jonka avulla ymmärrämme paremmin terroristeja. Ymmärrämme heitä kokonaisvaltaisesti paremmin. Nyt työskentelemme näiden terroristi, terrorismin vastaisten tiedusteluyksiköiden kanssa, mutta yhteistyö ei ole vielä loppuun saatettu. Toivottavasti tämä yhteistyö voidaan saattaa paremmalle tasolle vastaisuudessa. Interpolin kanssa tämä status quo analyysi on melkeinpä oikea. Jotain asioita tulisi hietosäätää, mutta tilanne tulee, tulee pysymään ennallaan. Sitten viimeinen puhe. Minä sanoisin, että yhteistyö on Europolin ytimessä. Me olemme taistelleet vuosien mafian kaltaisia rakenteita vastaan, ja tämä auttaa sitten – työskentelyssä ympäri Euroopan. Vierastaistelijoiden suhteen meidän on ymmärrettävä nämä profiilit paremmin Yhdysvaltain ja muiden kumppanien kanssa. Terrorismin tuoma uhka on erittäin tärkeä, koska tämä ei pidä sisällään ainoastaan vierastaistelijoita, vaan myös jo nyt radikalisoituneita ihmisiä, jotka ovat jo yhteiskunnissa, joten meidän on tässä parannettava työkalujamme talousarvion suhteen. Me olemme erittäin kiitollisia siitä, että että parlamentti ehdotti lisäbudjettia Europolille. Tämä on täysin, täysin tarpeellista. Meidän on pyrkineet parantamaan työskentelyä. Me olemme vähentäneet meidän hallintoamme. Me olemme siirtäneet hallinnollisia työpaikkoja operatiivisen työskentelyyn me olemme virtaviivaistaneet meidän johdon rakennetta siten, että operatiiviset resurssit saadaan maksimoitua. Ja olemme myös pyrkineet muihin hyötyihin. Joten meillä on avoimia työpaikkoja alle 2 prosenttia. Tämä on osoitus niistä uudistuksista, joita meillä on, jotta me saamme Euroopasta tehokkaamman elimen. Kiitos herra, herra Wainwright. Ja nyt minä edustan Viroa. Viro on pieni maa ja ymmärtää kansainvälisen yhteistyön merkityksen ja tärkeyden panostaa siihen. Olemme aktiivisia. Olemme antaneet aktiivisesti panoksemme yhteistyöhön ja arvostamme kovasti e- Euroopan yhteistyötä yhteys viranomaisten kautta tai Europolin analyysien kautta. Eilen ja tänään puhumme paljon tietokannoista ja niiden ja kaikki toivomme, e, toivomme, että voisimme hyödyntää näitä analyysituotteita nopeammin. että voisimme lisätä Europolin tehokkuutta. se herra Wainwrightia kaikesta hänen tekemästään työstä. Kiitän kaikista vastauksista. Tämä on ollut oikein hyödyllistä, mutta tämä antaa myös toivoa ja yhteistyön tulevaisuudelle myös toivoa. Dear colleagues, uh, Rival, thank you very much. May I also thank... Hyvät kollegat, hyvä Raivo. Kiitän Wainwrightia ja parlamentaarisia kollegoja parlamentaaristen kollegojen nimissä kaikesta työstä, jota hän on tehnyt. Ja nyt kun paneeli vaihtuu, niin pyydän kahden minuutin taukoa ennen kuin puhumme näistä työjärjestyssäännöistä. Teillä on varmastikin edessä työjärjestyssääntöehdotus. Ja aloitamme tämän asian käsittelyn ihan muutaman minuutin kuluttua. Kiitos kärsivällisyydestä.

Colleagues, uh, there are some members outside if you would like to indicate to them that we are... Voitteko ilmoittaa kollegoille, että ollaan valmiita jatkamaan? Kiitos. just um, aware that some members are outside me. Jotkut jäsenet ovat vielä ulkona soittelemassa ja muussa yhteydenpidossa, mutta jos voisitte heidät viittelyä sisään, niin se olisi vallan mainiota. So, colleagues. Kollegat, kiitos vielä kerran erinomaisesta keskustelusta, jonka kävimme eilen. Kiitän vielä Dias de Meraa puheenjohtamisesta puolestani. Eilen hän johti toisen puheenjohtajan Aikin kanssa hienosti puhetta. Ja nyt ennen kuin käsittelemme työjärjestyssääntöä, ja kävin ajatusten vaihtoa ja toivottavasti hyväksymätön niin on täysin selvä, kun kuuntelin tätä keskustelua, niin sekä kansallisten parlamentin edustajat että Euroopan parlamentin edustajat ja toinen puheenjohtaja varmasti samaa mieltä, niin kaikki nämä puheenvuorot olivat sellaisia, että niillä pyrittiin vahvistamaan Europolia. Rob Wainwright esitelmöi meille ja kuulimme myös paljon puheenvuoroja osallistujilta, niin yksikään näistä puheenvuoroista ei olisi ollut sellainen, että tässä ei olisi haluttu vahvistaa yhteistyötä Euroopan ja kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä. Ja me koimme Euroopan menestystarinaksi ja haluamme tässä tällaisena myös pysyä, ja varmasti samaa mieltä. Esi- esittelijänä. Me haluaisimme seuraavaksi pyrkiä siihen, että työjärjestyssäännöt voidaan hyväksyä. Tässä on käsitelty aihetta jo alustavasti. Tässä nämä kannat tuotiin esiin ja muutosehdotuksiakin esitettiin. Valtaosassa esitetyissä asioissa niiden näkemyserot eivät olleet valtavan suuria, joten käsiteltämme aihetta aihetta yhteisen parlamentaarisen valvontakomitean toisen puheenjohtajan kanssa, niin me teimme nämä kompromissiehdotukset. Ja nyt käymme läpi nämä aihepiirit yhteenvedonomaisesti. Moni teistä on pyytänyt puheenvuoroa, mutta antaisin kuitenkin teille käsiteltäväksi nämä kompromissiehdotukset Olkaa hyvä, käykää nämä läpi ja sen jälkeen voidaan katsoa, voidaanko nämä hyväksyä. Ja mikäli haluatte puheenvuoron vielä tämän jälkeen, niin voitte tehdä näin. Ensimmäinen aihe. Sitten, että puheenjohtajavaltio Troikka on mukana suunnittelemassa yhteisen parlamentaarisen valvontakomitean toimintaohjelmaa. Tämä oli eräs tärkeimmistä aiheista, joka nostettiin esiin. Toinen aihe. Nyt on selkeä viittaus sihteeristöön, joka koostuu puheenjohtajavaltion parlamentin ja Euroopan parlamentin edustajista. Nämä tekevät yhteistyötä tulevan puheenjohtajavaltion parlamentin kanssa ja helpottaa myös puheenjohtajien yhteistyötä. Tämä tapahtuu parlamenttien Brysselin edustajien yhteistyön avulla, ja tämä yhteistyö on jo olemassa. Lisäksi on lisätty sanat in principle periaatteessa, jotta tässä voidaan nämä puhujan aikamukset paremmin tuoda esiin. Puheenjohtajasta me poistimme tämän rajoituksen, koska yhteispuheenjohtajien tulee päättää tästä yhdessä. Viides kohta. Me loimme kompromissin liittyen mahdollisuuteen esittää kysymyksiä Europolille. Tämä on uusi 41a kohta, jossa myös kirjataan, että kirjallisia kysymyksiä voidaan myös esittää. Tämä on 641a-viittaus. Yhteisen parlamentaarisen valvontakomitean jäsenet voivat esittää kirjallisia kysymyksiä. Ja minä tulkitsen asian niin ja pyydän yhteispohjohtajalta tuen tälle ajatukselle, että Europolilta olisi saatava jossain vaiheessa kirjallisia vastauksia, ja tämä olisi kenties myös kirjattava. Tämä koskee siis 41a uusi kohtaa. Kuudes kompromissi. Pyyntö saada tulkkaus kaikilla kielillä lisättiin. Tähän liittyvät kustannukset koituvat tulkausta pyytäneen kansallisen parlamentin taakaksi. Lisäksi me lisäsimme, että yhteisen parlamentaarisen valuutakomitean tarkkailija käy kirjallista kirjanvaihtoa toimistoon. Lisäksi me tulemme ponnistelemaan siihen, että löydetään sopiva ratkaisu alaryhmien suhteen. 9. Tanska. Ottaen huomioon Tanskan osallistumisen määrän. Me kuulimme kaikkien osallistujien kommentit. Tanskan edustaja toi selkeästi esiin Tanskan kannan, kuten myös muutkin osallistujat ja Euroopan parlamentin edustajat ovat myös kantansa. Tässä vaiheessa ei löydetty yhteistä päätöstä ja näin ollen ehdotamme, että tämä aihe käsitellään seuraavassa kokouksessa Bulgariassa. Tässä vaiheessa Tanska kutsutaan mukaan, kuten se kutsuttiin tänäänkin, mutta tämän ei pitäisi olla esteenä sille konsensukselle, joka on mahdollista saavuttaa muissa asioissa. Yhteisen parlamentaarisen valvontakomitean kanta tarkkailijastatukseen on selkeä, mutta minä en halua, että muut asiat jäävät hyväksymättä tämän asian takia. Ja nyt ehdotan, että me voisimme hyväksyä muut kuin tämän tarkkailija-asian ja sitten Bulgarissa voidaan käsitellä tätä eteenpäin. Joten, hyvät kollegat, minä ehdotan, että katsomme, oletteko te ehdotuksen suhteen yhtä mieltä. Ennen tätä minä pyytäisin, että yhteispuheenjohtaja Raivo Aeg pitää puheenvuoron. Aitäh. Suurtano, herra Mor- Paljon kiitoksia, herra Moraes, näistä selityksistä. Toisena puheenjohtajana kannatan sitä kantaa, että olemme päässeet hyvin eteenpäin kompromisseissa. Tämä on merkittävää edistystä ja voimme jopa hyväksyä työjärjestyksen. Olen myös samaa mieltä, että ei näistä asioista yhteistyöraameista nyt kauheasti enää tarvitse keskustella. Me haluamme siirtyä sisältökysymyksiin keskustelemaan Europolin tarjoamasta hyödystä – miten paremmin antaa panoksemme sen työhön. Totta kai nämä ehdotukset ovat olleet tärkeitä. Kiitämme teitä ehdotuksistanne. Ne ovat olleet oikein hyödyllisiä, rakentavia. Meidän delegaatiomme tukee niitä täysin. Tämä on ollut myös tärkeää siinä mielessä, että, että parlamenttien panos on vahvistanut tekstejä. Sitten on kaksi kysymystä. Tanska-kysymys, joka jää nyt ilmaan. Kysymys Tanskan asema tarkkailijana. Tällä hetkellä meillä ei ole yksimielisyyttä siitä, minkälainen kysymys tämä on. Onko tämä poliittinen kysymys vai juridinen kysymys ratkaistavaksi? Eli jätetään se syrjään tällä hetkellä. Otetaan takaisin, sitä on hyödyllistä keskustella. Sitten kysymys aliryhmistä. Joillekin ei ole ehkä selvää, mistä tässä puhutaan, mitä ne tekisivät. Ja tässä voisi, olisi hyvä selkeyttää aliryhmien toimintaa luonnetta ja valvontatehtäviä. Tämä sanoisin tekemästämme työstä. Tänään me hyväksymme sitten tämän työjärjestyksen. We have 17 uh, colleagues who wished. 17 kollegaa ovat pyytäneet puheenvuoroa, ainoastaan 17. Ennen kuin annan puheenvuoron teille, niin kysyn, vastustaako kukaan tätä konsensusasiaa työstyssäädön hyväksymisessä ja sitten sen jälkeen voidaan ottaa nämä kollegojen puheenvuorot. Vastustaako kukaan? Korneli, ole hyvä. Also, ich bin nicht... Ähm... Siis en minä vastusta tätä työjärjestystä sinänsä, mutta yksi asia tästä puuttuu. Tanska ja ulkopuolella, ei siinä mitään. Mutta tämä kysymysoikeus, siitä en oikein ole tyytyväinen. En tiedä, miksi niihin voi vastata vain suullisesti. Mehän tiedämme, kuinka epäselviä nämä suulliset vastaukset usein ovat. Ja lisäksi minua ärsyttää se, että kokousten välillä pitää olla mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada vastauksia, eikä ainoastaan näiden kokousten yhteydessä. Eli tämä Saksasta tullut ehdotus, sitä pitää kyllä nyt vähän laajentaa. Kysehän on demokratiasta, eli kyse ei ole pelkästään tämän käytänteen kattavuudesta, kun näitä näitä kysymyksiä. Eli tätä pitää vielä muuttaa. Eli pyytäisin että palaatte vielä tähän kohtaan. Before, um, other colleagues take the floor. Ennen kollegojen puheenvuoroa, niin nostaisin esiin tämän kirjallisen kysymyksen asian, johon pyrin puuttumaan tässä minun johdantopuheenvuorossani. Minä haluaisin nyt vastata tähän aiheeseen, ja Cornelia, jos voisit kuunnella. Tämä kenties vastaa niihin kysymyksiin, joita kollegoilla saattaa olla. Ehdotan siis seuraavaa. Olen täysin yhtä mieltä tästä aiheesta. Uusi kompromissi 41a New uusi on sellainen, että yhteisen parlamentaarisen valvontakomitealla on mahdollisuus esittää kirjallisia kysymyksiä yhteisen parlamentaarisen valvontakomitean kokouksissa. Konsensus tässä on se, että on mahdollista esittää niin suullisia kuin kirjallisia kysymyksiä Europolille yhteisen parlamentaarisen valvontakomitean kokouksissa. Tämä varmaankin se asia, josta ollaan päästy yhteisymmärrykseen. Sitten jos pääsisin kollegat vielä tämän puheenvuoroni puhumaan loppuun, niin kirjallisten vastausten antaminen Europolille ja viitannut Dias de Meeraan ja parlamentin kollegoihin, niin Tämä tulee olemaan vaikea asia Europolille. Kyseessä on pieni organisaatio ja tämä on melko raskas taakka. Joten mikäli tällainen tarkistus tehdään, niin tämä tehdään ymmärtäen, että tätä mahdollisuutta käytetään ainoastaan rajallisesti ja silloin, kun se on täysin tarpeen. Sikäli kun, eli me emme siis pyydä jatkuvasti näitä kirjallisia vastauksia, mutta silloin kun tämä on tarpeen, niin näin voidaan tehdä. Mielestäni tämä on riittävän uskottava ratkaisu. Ernst nosti tämän asian esiin, mutta minä uskon, että tämä on monilla ollut mielessä. Minä uskon, että tällä muutoksella kysyn, hyväksyykö yhteispuheenjohtaja, mutta mm, no, sen minä haluan korostaa puheenjohtajan nimessä, että tämä on sellainen asia, jota käytetään kohtuudella ja Bulgarian kollegoille tämän vielä korostan. Olisiko tämä hyväksyttävä muutosehdotus teille? 241a. Eikö tämä ole hyväksyttävä muutos? Kertokaa, miksei tämä ole hyväksyttävä muutos, jos näin on. Saksan valtuuskunta kenties haluaa puhua. Äh, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Eli yksi menettelyyn liittyvä huomio. Olen aika hämmästynyt siitä, että nyt ehdotettiin, että äänestetään näistä muutosehdotuksista ennen kuin niistä keskustellaan. Eli pyytäisin, että ensin kuullaan nämä sananvuorot ja sen jälkeen voidaan sitten äänestää tästä tähän mennessä esitetystä ehdotuksesta, joka liittyy tähän kysymysten tekoikeuteen. Meidän täytyy nyt tehdä ihan selväksi se, että on oikeus esittää kysymyksiä kirjallisesti myös kokousten välillä. Ja silloin pitää myöskin saada näihin kysymyksiin vastauksia, jotka eivät ole välttämättä ainoastaan suullisia, vaan ne voidaan toimittaa myöskin kirjallisesti. Mutta tämä kompromissiehdotus mielestäni on sellainen, että meidän täytyy tehdä selväksi, että nimenomaan silloin, kun kyse on parlamentin valvonnasta, niin silloin kysymysoikeus on tärkeä väline parlamentin jäsenille, joten on tärkeää, että milloin tahansa pystyy sitten esittämään näitä kysymyksiä ja saamaan niihin myöskin vastauksia. Jos periaate on sitten se, että kysymyksiin saada vastauksia ainoastaan kokouksissa, niin mielestäni se ei ole kyllä riittävää, jos ajatellaan parlamentaarisen valvonnan harjoittamista. Okay, thank you very much. Um, okay. Kiitos oikein paljon. Ensimmäinen asia. Mikäli nämä 16, 15 puheenvuoroa halutaan saada käytyä läpi, niin näin on sitten tehtävä. Toinen asia 24 muutos. Minä ehdotan tämän muutoksen. Tämä muutos tulee tapahtumaan, mutta ainoa tekninen asia on se, että meidän on laadittava kirjallisesti tämä muutos, joka koskee kirjallisia vastauksia. Tämä on se velvoite, joka tehtiin. Ernst teki tämän huomion ja te olette tehneet tämän huomion. Tämä siis kirjataan 4 Mutta tämä asia on sitten siistittävä kuntoon Bulgarian kokouksessa. Me emme voi tehdä, tehdä tätä, emme tee tätä suullisesti. En tiedä, onko, olisiko tämä hyväksyttävissä. Näin minulle on sanottu. Joten työjärjestyssääntö on siistittävä kuntoon nyt. Meidän on sitten päätettävä nyt, että hyväksymme tämän itsesäännön Bulgarian kokouksessa. 41a siis rukataan niin muutoksella siten, että saamme kirjalliset vastaukset. Ja Bulgarian kokouksessa tämä hyväksytään. Bulgarian edustaja puhuu heti miten tämän jälkeen, joten hän voi tätä kommentoida. Eli tämä sopii. Yeah, exactly. Sorry, I'm just being reminded. Niin, minulle muistutettiin, että Bulgarian kokouksessa on myös muita asioita. Tanskan alaryhmät ja tämä, joten nämä, tämä käy läpi tietyn toimituksellisen muutoksen koskien näitä kirjallisia vastauksia ja sitten nämä muut mainitsemani asiat nostetaan esiin Bulgarian kokouksessa, kuten Ernst ja pari valtuuskuntaa sanoivat. Ja nyt minä tulen seuraamaan yhteispuheenjohtajan toivomusta, että kaikki nämä puheenvuorot käydään läpi. Pyydän, että puhutte lyhyesti ja sen jälkeen kysymme, hyväksymmekö me nämä työjärjestyssäännöt pois lukien ne asiat, jotka mainitsin, jotka käsitellään Bulgarian kokouksessa. Aloitan listan alustansa. Dimitriu Kyproksen parlamentista, ole hyvä. Αγαπητοί συνάδελφοι, όντως το Hyvät kollegat, meillä on hyvä pohja päivän tekstissä. Se on oikein hyvä teksti. Nyt kun tässä on ongelma, pyydän, että kaikki puhuvat kaksi minuuttia. Kiitos. Se on Is the interpretation okay now? Okay, the English channel is on. Please go. Englannin kanavan päällä. Kaksi minuuttia korkeintaan. Uh, hyvät kollegat, kuten sanoin, päivän teksti on erittäin hyvä pohja. Se pitkälti heijastelee eilisiä keskusteluja, mutta Tässä on joitakin kohtia jäänyt pois. Erityisesti meidän muutosehdotuksemme oli asioita, joista me puhuimme eilen. Artikla 2 jäsenet ja tarkkailijat. Artikla 3 2. Kokousten määrästä. koska Europol-raportin täytyy olla 13. marraskuuta joka vuosi valmiina. Siis tämä on hyvä pohja, mutta tällä hetkellä emme voi hyväksyä sitä, koska se on tarpeeksi kattava. Eikä tästä puutu vain ne kaksi asiaa, jotka mainitsit, Tanska ja aliryhmät, vaan mainitsemani asiat. Okay, and Mr. Sol, Clive Soley from the UK House. Clive Soley, House I've enjoyed him. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä keskustelu on ollut mielenkiintoista ja tämä raportti on ihan hyvä ja meidän pitäisi edetä. Ylähuone laati raportin, joka on myöskin käsitellyt turvallisuuskysymyksiä ja että Brexitin jälkeen. No nyt halusin sanoa, että kuuntelin Tanskan kantaa, mutta ymmärrän, että tämä kompromissi on ihan järkevä. Mutta tässä kysymyksessä myöskin kun näitä näitä alaryhmiä, kirjallisia vastauksia ja muita, niin näitä sääntöjä ei pidä hakata kiveen niin, että niitä ei koskaan voi muuttaa, vaan niitä voidaan sitten muokata, mutta ei nyt ihan viiden vuoden minuutin välein. Mutta ajan mittaan kuitenkin, ja sitten Bulgarin ehdotus oli hyvä. No itse edustan parlamenttia, joka on nyt lähdössä EU-sta, eli ette ehkä pidä neuvoistanne, mutta sanoisin kuitenkin, että itse en pidä kansanäänestyksessä missään tapauksessa, enkä varsinkaan silloin, kun kyse on hyvin monimutkaisista kysymyksistä, kun sen hetkinen hallitus ei oikein tiedä, mitä se tekisi, jos kansa äänestääkin tavalla, jota, joka ei olekaan hallituksen mieleen, niin silloin joutuu aina hankalaan tilanteeseen. Mutta sitten tämä tarkkailijastatus, terrorismi- ja rikollisuuskysymykset ovat niin tärkeitä kaikkialla Euroopassa. Se vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään, olivat ja sitten EUn jäseniä tai eivät, ja siksi on erittäin keskeistä, että meillä on tekniikkaa, jossa demokraattiset yhteiskunnat voivat jakaa esimerkiksi poliisi- ja turvallisuuskysymykseen liittyviä tietoja ja että siellä pitää myöskin olla demokraattista valvontaa, koska tällä tavalla voidaan suojella kansalaisia, mutta myöskin suojella kansalaisten vapauksia. Ja tämä tasapaino täytyy saada kohdalleen, ja siksi sanoinkin, että näitä sääntöjä ei voi hakata kiveen. Minulla on pitkä kokemus parlamentista, ja olen siellä käsitellyt esimerkiksi Pohjois-Irlannin kysymystä, joten tiedän, että lopulliseen ratkaisuun ei koskaan päästä sääntöjen osalta, kun ajatellaan turvallisuuskysymyksiä. Se on aina kesken oleva työ. Esimerkiksi siksi, että terroristit ja rikolliset aina yrittävät olla yhden askeleen meitä edellä. Ja minun kokemuksessani EU on ollut erittäin hyvä. Sillä on ollut innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Uskon, että se onnistuu myöskin tällä kertaa ja toivon, että tämä työ tulee jatkumaan. Kiitos. And Mr. Diaz de Silva. Diaz de Silva Portugalin parlamentista. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin kaikkia. Portugalin delegaatio painottaa Europolin merkitystä. Olemme päässeet yhteistyössä pitemmälle ja tämä helpottaa meidän kaikkien toimintaa. Me täytyy vielä hyväksyä nämä periaatteet ja konsensustaa joka on ilmenee tässä asiakirjassa. Asiakirjassa se, tämä jättäisi neljä kysymystä Bulgarian kokoukseen. Voin sanoa teille, että, että se, mitä ollaan ajateltu Portugalin suhteen, täytyy pitää sitä kiinni – Saksan ehdotuissa on mietittävää ja tästä aliryhmät, niitä pitäisi olla, mutta miten? Keskustellaan siitä Bulgariassa. Meille vaikea kysymys on, antama konsensusperiaate. ei meillä ole poliittisesti konsensusta vastaan mitään, mutta juridisesti tämä voi haittaa ongelmia. Miten voidaan sitten tehdä, jos konsensusta ei synny? Pitäisikö sitä käyttää jotain ei-säädöksiä? Jos konsensusta ei ole, pitäisikö sitten käyttää jotain enemmistösääntöä? jos työjärjestys on näin epäselvä. Se saattaa synnyttää ongelmia tulevaisuudessa. Eli kysymys on, miten ratkaista tilanteet, joissa konsensusta ei ole. Miten päästä siitä ohi vailla kirjallisia sääntöjä sen tilanteen varalle. Hammerberg. Kiitos. Das Silva Ruotsin parlamentista Hammerberg. Tack. Kiitos yrityksestä löytää kompromissi. Minulla on näkemyksiä tässä kannasta, mutta muuta pakkohan meidän saada tämä järjestys aikaan. Pari lyhyttä kommenttia. Lähtökohtainen idea sihteeristöstä. Tämä Saksan ehdotus. Se, me emme halua sitä ehdotusta kaataa ja sillä kompromissi, mutta kysymys on kons periaatteesta. Mihin tämä periaate loppuu? Mitä sitä päästään eteenpäin? Siihen täytyy saada säännöt. Nyt meillä on keskustelu, kun esimerkiksi joku delegaatio haluaa ää, äh, läpi joku vähän vähemmän harkittuun ehdotuksen ja astaa meidät kaikki vastuuseen. On tärkeää selvittää tämä konsensuskysymys ja miettiä, milloin äänestetään. Thank you very much. Mr. Sorensen of... Kiitos Tanskan parlamentista, Sörensen. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta. Erityisesti niille, jotka tukivat Tanskan ehdotusta. No sitten Saksan ehdotus konsensusasiakirjasta. Se on hyvä ehdotus ja se olisi hyvä tulos näistä neuvotteluista mutta tietysti haluaisin kommentoida vielä kerran tätä Tanskan tilannetta. Täytyy muistaa tietysti, että tällä hetkellä ei nyt päästä yksimielisyyteen Tanskan ehdotuksesta, mutta haluamme löytää hyvän ratkaisun sitten, kun seuraavaksi tapaamme Bulgariassa. Nyt toivomme, että kiinnitätte huomiota artiklaan 12c Lissabonin sopimuksesta – ja oikeudellisen yksikön asiakirjan, jonka saimme eilen. Oikeudellinen yksikkö toteaa, että ei perussopimus eikä Europol-asetus sisällä mitään rajoituksia, jotta jäsenvaltioiden kansalliset parlamentit voisivat olla mukana valvomassa Europolin toimintaa. Olemme tästä samaa mieltä. Ja jos katsotte Lissabonin sopimuksen kohtaa 12, siinä todetaan selvästi, että jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien pitää aktiivisesti olla mukana ja varmistaa unionin hyvä toiminta. Niiden pitää olla mukana turvallisuuteen, vapauteen ja oikeuteen perustuvalla alueella, ja niiden pitää olla mukana myöskin Europolin poliittisessa valvonnassa. Tästähän tässä nyt on kyse. Eli meidän johtopäätöksemme on, että perussopimuksen ja Europol-asetuksen mukaan Tanskan parlamentilla on oikeus olla täysimittainen jäsen tässä ryhmässä. Ja tietysti toivomme, että tästä asiasta saadaan aikaan sopu seuraavassa kokouksessa. Kiitos. Thank you very much and... Kiitos Irlannin parlamentin Conway seuraavaksi. We're... Kiitos puheenjohtaja Iiriksi. Olemme tyytyväisiä tähän tehtyyn työhön ja halusimme ilmaista kiitoksemme sihteeristölle, että olemme tässä tilanteessa, jossa voimme löytää kompromissin loppukysymyksistä. Yksi tarkistuksia koskeva kysymys on, johon haluaisin niin selkeytyksiä teiltä, puheenjohtaja. Tämä on työjärjestyksen uudelleen arvio. Me halusimme uudelleen arvion joka toinen vuosi. Haluaisimme, että sanan joka toinen vuosi. Ja mä haluaisin, että tässä olisi kahden vuoden kuluttua tarkistuskierros ja sitten ei enää mitään. Me haluamme, että tämä pyörii joka toinen vuosi halusimme tämän joka sanan mukaan, every sanan mukaan, ja sitten olemmekin tyytyväisiä. Kiitos, ja kiitos kollegat, että puhutte lyhyesti Apple-puolen kamarista. Dziękuję bardzo. Tutaj jest e, kilka ważnych kwestii. To jest e, kwestia... Kiitos puheenjohtaja. Muutama tärkeä asia. Ensinnäkin tämä enemmistöasia. asia Kahden kolmasosan enemmistö on nyt mainittu, miksei jokin muu enemmistö. Sitten vielä toinen asia. Se, miten äänet lasketaan. Onko kaikilla parlamentin edustajilla yksi ääni vai onko joillain parlamenteilla kaksi ääntä, kun on kaksikamarinen parlamentti? Lisäksi on tärkeää, että tämä heijastuu työjärjestyssäännössä, ettei synny mitään ongelmatilanteita, kun vastaava tilanne nousee eteen. Sitten yksi asia, jonka minä haluaisin nostaa esiin. Valvonnan avainasemassa on se, että me saamme esittää kysymyksiä. En ymmärrä, miksi meidän pitäisi odottaa kuusi kuukautta, että saamme vastauksen. Ja sitten näistä kokouksista saattaa tulla pitkä vastauspuheenvuoro Sitten ne terveyden edustajat vastaavat niihin kysymyksiin, joita on kuuden kuukauden aikana esitetty. Olen siis niiden kanssa yhtä mieltä, että kirjallinen vastaus on paras tie eteenpäin. Näistä alajaostoista tai jaostoista. Tämän asian, josta on keskusteltava edelleen vielä seuraavassa kokouksessa, on tärkeää, että me ymmärrämme, miten, me nämä, miten nämä jaostot jaetaan. Mm, tarvitaanko näiden perustamista? Paskaa Slovakian parlamentista. Kiitoksia, puheenjohtaja. EU pohjautuu jäsenvaltioiden sovulle. Neuvostossa on tehty sopimuksia ja samoin myöskin parlamentin välillä Kosakissa. Ja nämä sopimukset pohjautuvat aina konsensukselle ja siksi Slovakia on olettanut, että kun käsittelemme tällaisia uusia ehdotuksia, niin että pidämme kiinni tästä konsensusperiaatteesta. Ja tästä syystä, jos nyt todetaan, että me edelleen jatkamme tätä konsensuskulttuuria, mutta emme kuitenkaan täsmennä, missä tapauksissa ei noudata tätä periaatetta, niin me emme tällaista voi hyväksyä. Meidän tulisi pitää kiinni yhteistyöperiaatteesta jäsenvaltioiden välillä, ja jos on löydettävä erilaisia toimintatapoja näihin kokouksiin, niin silloin se pitää määritellä tämän kokouksen päätelmissä, mutta lisäksi se pitää merkata muihinkin asiakirjoihin, jotka tulee hyväksyä konsensusperiaatteella. Meidän valtuuskunnallamme ei ole valtuuksia irtautua näistä asiakirjoista, joten emme voi olla eri kannalla. Joten ehdottaisin, että tämä sana periaate – 41a kohdasta otettaisiin pois. Ja jos haluamme laajentaa tätä toimintatapaa muihinkin kysymyksiin, niin kun mietitään millä, millä tavalla äänestetään, millaisia enemmistöjä vaaditaan, niin tästä voidaan keskustella sitten Bulgariassa ja otetaan sen mukaan sitten uuteen työjärjestöön ja sitten valtuuskuntamme voisi tukea tätä uutta ehdotusta. Krimi Italian sanomista. Grazie presidente, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä päätelmistä, joissa on otettu huomioon se, mitä parlament, kansallisten parlamentin edustajat totesivat eilen. Ja erityisesti, no siis minäkin tuen näitä kahta kysymystä, eli Tanskan kysymys ja alaryhmät, eli ne voidaan siirtää seuraavaan kokoukseen. Mutta sitten nämä kirjalliset vastaukset. Täällähän nyt pitkälti ollaan samaa mieltä siitä, että tämän tyyppiset vastaukset otettaisiin käyttöön, niin en tiedä, miksei sitä jo nyt voitaisiin ottaa lopullisesti mukaan tähän tekstiin. Mutta sitten on vielä yksi asia, joka ei ole tullut selväksi eli sihteeristön toiminta. Europolilla on yhä keskeisempi rooli. Tästähän me kaikki olimme jo eilen samaa mieltä, mutta se onnistuu ainoastaan, mikäli Europolilla on riittävästi resursseja. Ja valvonnan avulla voidaan sitten kehittää Europolia ja sen toimintaa. Ja kun ajatellaan valvontaryhmän sihteeristöä, niin senhän pitää sitten olla valvontaryhmän palveluksessa. Ja tämä vastaus, jonka olen nähnyt, niin tässä todetaan, että sihteeristö auttaa varapuheenjohtajia. Ja ehkä voitaisiin sanoa, että sihteeristö auttaa valvontaryhmää. Eli ehkä tällainen muutos voitaisiin tehdä jotta tämä sihteeristö olisi koko tämän valvontakomitean palveluksessa, koska tässä muodossa, kun se on nyt kirjattu, niin se ei ihan vastaa tarkoitustaan. Mrs. Eh, Floria of the... Kiitos Krimi Floria Romanian parlamentista. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. acest context Deci, de principiu, suntem de acord cu... Kiitoksia. Periaatteessa me voimme tukea tekstiä, mutta hallinnoista syistä haluaisimme tehdä muutaman huomion. Jos määrittelemme yksikön, niin sitten täytyy todeta, mitä tässä yksikössä tehdään eli tämä artikla 31a, jossa määritellään troikka, mutta siinä ei sitten tarkkaan sanota, millaisia toimintavaltuuksia troikalla on. Eli mielestäni meidän pitäisi nyt keskustella tästä, jotta tiedämme, mitä valtuuksia troikalla on. Ja sitten kohdassa 3.1 meillä olisi otsikko, eli kokouksien vetäminen. Ja sitten kun troikka on määritelty, niin meidän pitäisi viitata troikan toimintavaltuuksiin. Ja sitten sihteeristöstä. Eli tämä in close cooperation pitäisi korvata sanalla and, koska mielestäni tämä sanamuoto voi tulla käytettyksi muissakin konferensseissa ja silloin huomattiin, että tällaiset sihteeristöt eivät toimineet kovin hyvin. Ja sitten alaryhmistä, minulla olisi vielä sanottavaa, mutta palataan tähän sitten Bulgariassa. Um, ähm, Mr. Kiitos, herra Schuster liittopäiviltä. If he's ready. Mr. Schuster, please. Thank you. Ich versuche es. Äh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich... Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Euroopan parlamentille ja puheenjohtajalle ja edustaja Dias Meralle tästä kokouksesta. No, troikka, sihteeristö, kysymysoikeus, aleryhmät. No, pari huomiota ja kollegani sitten täydentää minun vastaustani. No, troikka, se on ihan hyvä ajatus sinänsä, mutta sille ei ole määrätty mitään tiettyjä tehtäviä. Eli tämä on vähän tällainen kiiltävä esite autosta, vaikka ei osaa ajaa autoa. Eli kun ajatellaan esityslistan laatimista, päätelmiä ja poliittisia tavoitteita, niitähän voidaan tehdä myöskin jäsenten ehdotuksesta. Se pitäisi ehkä lisätä tähän, eli jäsenten ehdotuksesta. Se nyt ei ole mikään kohtuuton vaatimus, mutta Troikalla pitää olla tekemistä. Ja tähän liittyvät poliittiset päätelmät, esityslistat ja poliittiset tavoitteet. No sitten sihteeristöstä. Meillä on yksinkertainen ehdotus. 3.1b kohdassa nyt sanotaan tässä uudessa kompromissehdotuksessa, että sihteeristössä on edustettuna Euroopan parlamentti, ja puheenjohtajavaltion parlamentti. No, me haluaisimme nyt pitää Europol-asetuksen artiklan 51, eli että sihteeristössä olisi mukana Euroopan parlamentti ja troikkavaltiot. Eli se tarkoittaisi, että 31b ainoastaan muutetaan yksi sana. Nyt siinä lukee, että sihteeristössä on edustettuina Euroopan parlamentti ja puheenjohtajavaltio. Ja tässä ei puhuta yhteistyöstä, vaan sanotaan, lisätään sana ja, eli ja edellinen ja seuraava puheenjohtajavaltio. Mielestäni tämä olisi ihan loogista. Ja sitten kysymysoikeus. Minulla on tähänkin kompromissiehdotus. Puheenjohtajan kompromissiehdotus on hyvä. Eli kysymyksiä voi esittää ja niihin saadaan vastauksia myös kokousten välillä. Ja pyytäisin nyt, että meidän täytyy päättää, kuka päättää siitä, mikä on prioriteettinen kysymys, johon on vastattava kirjallisesti. Voisin kuvitella, että kirjallisia vastauksia voi pyytää erikseen. Ja no, tietysti voi olla myöskin sitten kirjallisia kysymyksiä, joka Troikka haluaa sitten kuitenkin hoitaa suullisesti, mutta ehkä esittäjä pyytää sitten kirjallista vastausta ja Troikka sitten päättää, laaditaanko sellainen vai ei. Kiitos. Okay, thank you. Uh, Mr. Athanasiu. Athanasiu Kreikan parlamentista, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. se, mitä tapahtuu, niin ei tapahdu nyt ensi kertaa. Ja elämä on opettanut, miten tällaisessa tilanteessa tulisi toimia. Me voimme sopia niistä asioista, joista pääsemme yhde- yhteisymmärrykseen, ja mikäli joistain asioista yhteisymmärrykseen ei päästä, jotkut maat eivät ole tyytyväisiä, niin ne asiat jätetään avoimeksi, ja niitä käsitellään sitten myöhemmin, jotta voidaan saavuttaa kompromissi. Ja mieluiten hyvä sellainen. Ei-kompromissi, joka ei olisi toimintakykyinen. Tämän pitäisi olla meidän menettelyn tavoite. Kaikki Eurooppaa koskevat asiat, ainakin monet ovat korkealla tasolla avoimia. Esimerkiksi presidentti Macron ehdotti hiljattain, että eurooppalainen tiedustelupalvelu perustettaisiin. Ja tästä syystä Pariisissa ja Berliinissä otettiin tiettyjä kantoja ja sanottiin, että Europol ei kykene toimimaan kunnolla, mikäli ei perusteta tätä eurooppalaista tiedustelupalvelua. Joten on monia asioita, jotka ovat vielä avoinna huipputasolla. Miksi me emme voi jatkaa keskustelua niistä aiheista, joista me pääse yhteisymmärrykseen joko Bulgarissa tai toisaalla? please. Raskopapoulos Kreikan parlamentista. Proedre, se sinehia osun. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kollegan kanssa, joka puhui äsken. Lisäisin, että kovasti on ponnisteltu kompromissien eteen ja olisi sääli, jos tuo työ josta on sopu. Ei näkyisi työjärjestyksessä. On asioita, joista ei ole yksimielisyyttä ja keskustelua voi jatkaa sen saavuttamiseksi Bulgaariassa tämä koskee aliryhmiä, Tanskaa. Mutta mitä muihin kysymyksiin tulee, tekstien pitäisi olla tarpeeksi joustavia koskien suullisia tai kirjallisia kysymyksiä. Sitten voitaisiin täsmentää, miten sopu menettelytavoista saavutetaan. Konsensukseen pitää pyrkiä, mutta jos se vaikuttaa todella vaikealta, niin pitäisi sitä varten hyväksyä enemmistö päätösäännöstä, esimerkiksi kaksi kolmasosaa. Kiitos paljon lopuksi Euroopan parlamentin jäseniä. Ellison, ole hyvä. Ja, dank u voorzitter. Allereerst... Kiitoksia. Onnittelut sihteeristölle tähän asti tehdystä työstä. Ei ole helppoa löytää kompromisseja, kun mukana on näin monia eri tahoja. No, kompromissi tarkoittaa sitä, että pidetään kiinni tärkeimmistä kohdista. Ja kaikki asiat, joista nyt on puhuttu, ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy sitten katsoa, että näistä pääasiasta periaatteessa olemme samaa mieltä. Ja sitten on tiettyjä asioita, joita voidaan käsitellä sitten muissa kokouksissa, esimerkiksi Bulgariassa. Eli voimme sitten saada aikaan vaikka joku käytännön ohjeet. Täällä nyt on puhuttu hienosti ja uskon, että tämä työ täytyy kuitenkin nyt saada päätöksen. Eli meidän täytyy nyt yrittää saada konsensus näistä tärkeistä kysymyksistä ja sitten myöhemmin voidaan muokata näitä muita asioita. Ja sitten Tanskasta vielä, se on hyvä kumppani. Meillä on monen keskeisiä suhteita mutta meidän täytyy olla nyt tiukkoja. Tästä voidaan puhua vielä Bulgariassa, mutta mielestäni konsensus nyt on se, että Tanska saa tarkkailijastatuksen. Kiitos. Okay, thank you, Mr. Ellison. And finally, Mr. Diaz. Kiitos, Ellison. Ja sitten Diaz de Mera. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia, puheenjohtaja. Muutama huomio ja sitten todellakin haluaisin kiittää näistä puheenvuoroista. Ne ovat olleet hyvin laadukkaita tämän aamupäivän mittaan. Mutta kuitenkin minun täytyy nyt selkeästi tuoda esille oma kantani. Ja se liittyy nyt tämän uuden elimen käynnistämisvaiheeseen. Tähän liittyy tiettyjä hankaluuksia. Ja tämä uusi elin on tämä yhteinen parlamentaarinen valvontakomitea. Ja itse ehdottaisin, että koetamme nyt päästä eteenpäin. Sen jälkeen arvioimme kahden vuoden kuluttua tilannetta ja sitten oikaisemme virheitä. Eli aloitetaan, edetään, arvioidaan ja oikaistaan. Tämä on tärkeää, jotta pystymme toimimaan tehokkaasti. Ja mielestäni tämä Viron asiakirja, yhdessä Euroopan parlamentin kanssa laadittu asiakirja on hyvä. Ja sitten kun ajatellaan Bulgarian kokousta, Tämähän on sitten aika raskas vastuu Bulgarin harteille. No sitten on tämä Tanskan kysymys ja nämä alaryhmät. Ja varmasti puheenjohtaja täällä ja nyt voimme jo antaa vastauksia näihin kirjallisiin ja suullisiin kysymyksiin liittyen. Eli totta kai Saksan valtuuskunta on ihan oikeassa todetessaan, että yksi kaikkein tärkeimpiä osia parlamentaarista valvontaa on se, että pystyy esittämään kysymyksiä ja saamaan vastauksia, olivat ne sitten kirjallisia tai suullisia. Mutta puheenjohtaja Morais sanoi jotain, jota haluan vielä vähän täsmentää. Euroopan komissio saa Euroopan parlamentilta, tai sai Euroopan parlamentilta, tuhansia kysymyksiä parlamentin jäseneltä Ja sen piti sitten hiukan valvoa tätä tilannetta, ja se oli tarpeen, koska muuten komission yksiköt olisivat romahtaneet, vaikka ne olivatkin erikoistuneita. Mutta se, mitä nyt ollaan luomassa, niin siellä ei ole mitään erityisyksikköjä. Eli täällä jo voisimme jo hyväksyä tämän Saksan ehdotukseen näistä kysymyksistä, mutta niille täytyy määrittää jokin kuukausiraja. En nyt halua sitä täsmentää, koska tästähän täytyy sitten keskustella tarkemmin. Sitten Tanska. No itse kävin juuri keskustelun hetki sitten, kuten sihteeristö voi todeta. Eli olin yhteydessä Euroopan parlamentin oikeudelliseen yksikköön. Ja mitä sovimme sitten heidän kanssaan? Me sovimme, että se epävirallinen asiakirja eiliseltä, siitä laaditaan sitten uusi teksti, jonka parlamentin oikeuden yksikkö laatii, ja sitten siitä keskustellaan Sofiassa. Sitten nämä alaryhmät. No henkilökohtaisesti olen valvonut ja minua on valvottu omassa parlamentassi. Eli oli kummassakin roolissa siellä. Eli minulla on hiukan kokemusta näistä menettelyistä. Ja käsittääkseni missään parlamentissa Näitä aliryhmiähän ei sinänsä pystytä suoraan valvomaan, mutta olisin kyllä täysin valmis hyväksymään Saksan ehdotuksen liittyen näihin alaryhmiin edellyttäen, että niitä kehitetään kunnolla. Ja jos niitä kehitetään kunnolla, niin sitten olen heti samaa mieltä kanssanne. Näin tiedämme, millaista kapasiteettia on missäkin, miten asiat toimivat. Ja tämä ehdotus tuli heiltä, eli he vo- tästä voidaan sitten Sofiassa keskustella pitkään. Ja sitten nämä avainkysymykset, jotka tulivat esille. Yksimielisyys. No, tämä on aivan keskeinen kysymys. Tämä on tärkeä keskustelun kannalta ja ennen kaikkea tämä liittyy artiklaan 28 sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta. Tämä liittyy tasa-arvoon. Siellä, mutta numeerisestihan tilanne on epätasa-arvoinen, eli 100 vastaan 16, eli meidän täytyy pitää kiinni tästä yksimielisyysperiaatteesta. Arvost otan kyllä Slovakian kollegan kantaa. Hän haluaa tietysti tukea Bratislavan julistusta. Ja hän sanoi, että voisimme poistaa tämän kohdan periaatteessa. No, niin, periaatteessa. Sehän on, sehän tarkoittaa, että on muitakin mahdollisuuksia se ei ole mikään suljettu käsite. Eli mielestäni voisimme poistaa tämän sanan periaatteessa. Sihteeristöstä. No, tämä tuli aika hyvin jo esille tässä kompromississa, kompromistarkistuksessa, jota puheenjohtajat meille esittävät. Ja Troikasta No, Troikan rooli on ihan selvä. Ja samoin parlamentin rooli Troikan rinnalla. No, en nyt välttämättä ole kauhean viisas, mutta aika vanha kuitenkin olen, eli voin kertoa, että jotta tämä saataisiin toimimaan, niin silloin näillä kahdella puheenjohtajalla pitää olla laajat toimintavaltuudet. Ja meidän täytyy sitten miettiä, tällainen ennakkokuuleminen valvontaryhmän kanssa, jotta voimme sitten katsoa, miten pystymme noudattamaan muita sitoumuksia, joita meillä on hoidettavana. No nyt olen jo puhunut liian pitkään, nyt suljen suuni, mutta toistan vielä, että tärkeää olisi nyt hyväksyä tämä Viron ja Euroopan parlamentin yhteinen ehdotus, ja sitten käsittelemme myöhemmin näitä aliryhmiä ja Tanskan kysymystä. Mielestäni tämä oli se tehokas toimintatapa ja tämä selkeästi osoittaisi, että olemme lähestulkoon yksimielisiä näissä kysymyksissä. Kiitos. Well, thank you very much, Mr. Diaz de Mera. Tämä oli hyödyllistä. Kiitos, Diaz de Mera. Kaikki puheenvuorot olivat sangen hyödyllisiä. Ehdotuksia on tehty ja minullakin on ehdotuksia. Bulgarian oli olisin antanut myöhemmin puheenvuoron. Hänellä tulee varmasti olemaan paljon töitä, mutta hän on nyt pyytänyt puheenvuoroa. Haluatko nyt puhua vai myöhemmin? Искам две думи Kiitos menettelytavasta lyhyesti. Olen samaa mieltä herra Dias de Meeran kanssa. Se, mitä hän sanoi puheenvuoronsa lopuksi. Minusta on hyvä, että tuemme asiakirjaa ja nämä kolme kiistanalaisempaa kysymystä, niistä voimme keskustella Sofiassa. Kiitos. Hyvä, että pidit puheenvuorosi, tämä oli hyödyllinen. No niin, kollegat, nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä on... Niin, haluaisiko yhteispuheenjohtaja sanoa jotain, olin tekemässä ehdotuksen, mutta Raivo, ole hyvä. Suurta herra Morais. Että... Ähm, Paljon kiitoksia, herra Morais. Kuten sanoin, tässä on ilmastu toivoa konsensuksen saamiseksi tästä tekstistä. mä hyväksyä nämä työjärjestyskohdat. Mutta kysymyksiä on ollut paljon ja, ja ongelmia on otettu verrattuna siihen, mitä eilen sanottiin ja suhteessa eiliseen lähtökohtaan. Voi sanoa, että eilisen nähden olemme edenneet hyvin. Olemme ottaneet huomioon delegaatioiden mielipiteet. Eli yhteenvetona sanoisin, että tämä asiakirja lyö lukkoon toimintatapoja, jos me haluamme kovasti yksityiskohtia koskien kaikkia päätöksentekomenettelyjä, niin se sitten työjärjestystä ei saada koskaan hyväksyttyä. Ei Safiassa eikä sen jälkeen Brysselissäkään. Eli konsensus täytyy saada aikaan. Ehdotan, että pidämme tätä tekstiä puiteasiakirjana, joka luo puitteet työskentelyllemme, minkä jälkeen voimme tehdä päätöksiä yksityiskohtaisimmista asioista. Tämähän on samanlaista kuin lainsäädäntö yleensä. Lakien ja säädösten lisäksi yhteiskunnassa on sopimuksia ja normeja, eettisiä toimintaperiaatteita ja niin eteenpäin. Eli samalla tavalla ehdotan, että etenemme tässäkin. Kysymys konsensuksesta. Me olemme keskustelleet asiasta sihteeristön kanssa. Ja olemme tehneet tässä puheenjohtajakokoukseen ehdotuksen. Me ehdotamme konsensusta ja tässä on vertailukohtana COSAC. Mutta yle, yleisesti kosakissa pyritään konsensukseen tietyissä oloissa kuitenkin voidaan tehdä määrä enemmistö päätöksiä. Eli muotoilu on sama. Kysymys on puitteista. Ainahan ei konsensusta tietysti voi saavuttaa sitten troikka ja sihteeristä. Me kannatamme troikka-periaatetta. Kysymys on toimivallan siirtämisestä aina seuraavalle puheenjohtajamaalle. Tämä on tärkeää. Tämä jos oikein ymmärsin kollegat, erityisesti saksalaiset – ovat sitä mieltä, että Troikka on pysyvä työkalu, joka toimisi kokouksien välilläkin. Eli kuuden kuukauden ajan parlamentit osallistuisivat aktiivisemmin. Pienemmän tämä on ehkä iso taakka, jos resursseja ei ole paljon. Jos meidän täytyy lähettää henkilöstöä kuudeksi kuukaudeksi jonnekin, niin en minä sitä ideaa Kannattaa että joku että sihteeristö ei olisi työskennellyt tehokkaasti. Päinvastoin. Ja sitten olemme puhuneet Europolin tehokkuudesta pitkään. Ja sitten haluamme vaikeuttaa Europolin toimii. tästä mä näitä kaikkia kysymyksiä. Minulle valvonnassa kysymys on sitä, että estää kysymyksiä saadaan vastauksia. Mutta jotta Euroopan kykenisi työskentelemään tehokkaasti, jotta se voisi antaa panokseensa järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa, niin ei se merkitse sitä, että heidän pitäisi ihan joka päivä vastata meidän kysymyksiimme. Meidän täytyy asettaa jotkut aikarajat. Eli kysymys oli todella olennaista kysymyksistä. Mutta jos voisimme odottaa seuraavaan kokoukseen. Niin voisimme sitten löytää muotoilun. Ja saavuttaaksemme konsensuksen painottaisin, että meillä on nyt puite päätös, joka ei kaikkia yksityiskohtia lyö lukkoon, muuten ei sopua synny. Thank you very much, Raivo. And... Kiitos, Raivo. Ja ei varmaankaan yllätä, että olen samaa mieltä. Kollegat, kiitos näistä puheenvuoroista. Kiitos Dias Demeralle myös siitä, että hän kertoi parlamentin kannan. Nyt halutaan varmistaa, että meillä on konsensus näihin asioihin. On tärkeää kiinnitetään huomiota kaikkiin niihin asioihin, joita täällä on tänään sanottu. Mutta olen yhtä mieltä yhteispuheenjohtajan kommentista. Tämä on puitesopimus. Mikäli kaikki jätetään Bulgarian kokoukseen, niin sitten tässä otetaan askel harhaan. Tässä jätetään paljon töitä Bulgarin kollegoille. Ja tässä saatetaan menettää tämä mahdollisuus, että koska konsensus on saavutettu monien asioiden suhteen, niin me jätämme hyvin ammattimaisella tavalla nämä kolme mainitsemani asiaa, alijaosto, Tanskan ja kirjalliset vastaukset sitten Bulgarian kokoukseen. Minä ehdotan, että toinen toisen puheenjohtajan hyväksynnällä, että nopeasti käsittelemme niitä asioita, joita täällä on sivuttu keskustelussa. En halua jättää näitä asioita roikkumaan minä teen tämän hyvin nopeasti. Sen jälkeen teen ehdotuksen, varsinkin liittyen muutosehdotuksen koskien kirjallisia vastauksia. Sitten käsitellään sitä, miten tämä menettely toimii, ja sitten annan kokoukselle päätettäväksi sen kysymyksen, voimmeko hyväksyä puitepäätöksen vai jätetäänkö tämä seuraavaan kokoukseen, joten ihan nopeasti keskustelussa niitä avainasioita, joita nousi esiin vastaäänenä. En käsitellyt niitä aiheita, niitä puheenvuoroja, joissa puolettiin sitä, että asia käsitellään niin hyväksytään, vaan näitä muita. Kyproksen kollegan kommentti kokousten ajoitus. Tämä on monivuotisen ohjelman kanssa yhteydessä sitten että tämä järjestetään järkevästi. Tämä on poikkeus tämä kokous. Tässä seurataan ajoitusta ja työjärjestyssääntöä. Tässä vastaukseni Kyproksen kollegalle. Jälleen kerran troikka-asia. Tämä on erittäin tärkeä, mutta Dias de Meera ja muut kollegat, toinen puheenjohtaja kyllä vastasi tähän, port- äh, tähän vaikka kysymykseen Portugalin kollegalle. Konsensus on ainoa sääntö ja mitään muuta metodologiaa. Jos halutaan noudattaa, olisi se kirjattava ylös. Tanskan kollega jälleen kerran kommentoi. Ja minä haluan kertoa tästä oikeudellisesta kannasta. Se on epävirallinen asiakirja. Tästä saadaan kenties oikeudellinen lausunto, mutta tässä epävirallisessa asiakirjassa ei oikeastaan sanota mitään. Eli tämä on epävirallinen asiakirja, jossa ei sanota mitään saamme kenties oikeudellisen kannan tähän. Mutta tässä vaiheessa meillä on epävirallinen asiakirja. Tanska päätös tehdään seuraavassa kokouksessa. Illanin kollegalle kahden vuoden päästä voimme päättää, halutaanko tämä tarkistus tehdä. Tämä voidaan tehdä siis kahden vuoden välein. Puolan kollegalle äänestyksestä. Tästä voidaan puhua kahden vuoden kuluttua. Kyse ei ole siitä, etteikö tätä voitaisiin käsitellä, mutta sen ajan kohtaan sitten kahden vuoden kuluttua. Italian kollega piti hyvän puheenvuoron. Saksan valtuuskunta ja omalta puoleltamme Ernst nostivat asian esiin, joka sitten aiheutti keskustelun liittyen kirjallisiin kysymyksiin. Ja Italian kollega ehdotti, että tänään teemme suullisen tarkistuksen, joka sitten olisi kirjallisessa muodossa hyväksyttynä. Ja mikäli sitä ei hyväksytä, niin sitten on oltava kirjallinen muutosehdotus tai tarkistus Bulgariassa. Tämä menettelytapa on mielestäni hyvä ehdotus, joten me ehdotamme 41 uusi kohdassa, jossa sanotaan, että yhteisen parlamentaarisen valvontakomitean jäsenet voivat esittää kokouksissa suullisia kysymyksiä ja sitten lisäsimme or a prior written reply tai myöhempi kirjallinen vastaus. Eli tässä nostetaan selkeästi esiin, että tässä pyydetään kirjallisia vastauksia. Ja de ja minun esiin nostama kysymys liittyen menettelyyn, niin tällaista menettelystä olisi sovittava yhdessä Europolin kanssa. Miten kysymykset esitetään niin milloin niihin vastattaisiin. Tämä on asia, joka on menettelyyn liittyvä kysymys, joka on esitettävä Europolille. Mutta kirjallinen vastaus, se on se, mihin tässä, mitä tässä pyritään korostamaan. Mikäli tämä olisi tänään hyväksyttävissä, niin hyvä niin. Mikäli ei, niin sitten voimme laatia tämän kirjalliseksi tarkistukseksi ja tämä käsitellään sitten Tanskan ja aliaustoasian kanssa Bulgariassa. Ja vielä yksi ehdotus. Minä en käsitellä näitä muita puheenvuoroja. Ne olivat äh, laveasti katsottuna mm, tukipuheenvuoroja siitä, että tämän puitepäätöksen kanssa edetään – ja, li- ja tässä käsiteltiin tätä konsensusta niissä asioissa, jotka johdantopuheenvuorossani sivusin. Joten kollegat, ajan aikarajoitusten takia, ja tässä on vietetty pitkä aika tässä kokouksessa. No, minulla ainakin tässä on ollut kaksi pitkää päivää takana. Minä nyt huomaan, että tästä menet, tämä menettelyasia aiheuttaa tai on, on teille mielenkiintoinen, monet teistä pitävät tästä. Täällä silmät säihkyvät, kun ruvettiin näitä, ryhdyttiin näitä työjärjestysasioita käsittelemään. Mutta nyt tässä on päästy itse asiaan. Haluammeko me Bulgaarialle paljon töitä vai olemmeko päässeet yhteisymmärryksen valtaosasta asioista? Eli tämä suullinen tarkistus 41a uusi, tämä suullinen tarkistus. Ernst ei ole enää täällä. Parlamentin edustajana Saksan valtuuskunta teki ehdotuksen, haluammeko me hyväksyä tämän suullisen tarkistuksen – siten, että se olisi kirjallinen. Suullisesti sovitaan, että se on kirjallinen tarkistus vai halutaanko tämä käsitellä kirjallisena? Saanko on valtuuskunnalta vastauksen? Olkaa hyvä. Chiste. Wir würden, sorry, wir würden uns gerne schriftlich dazu. Me haluaisimme ottaa tähän kantaa kirjallisesti. You would like to take it to the meeting in Bulgaria. Eli Bulgarian kokouksen haluatte tämän siirtää? Ja, allerdings nicht nur wegen diesem. Niin, eikä ainoastaan tätä asiaa. No te nyt hyvin juosti tämän, mutta minulle on vielä niin paljon avoimia kysymyksiä, enkä nyt tiedä, miten ne voitaisiin selvittää tässä 13 minuutista. No minä voin jäädä kyllä tänne pidempäänkin, mutta varmaan kaikki eivät. Eli ei meillä ole sitä muuta vaihtoehtoa kuin se, että Bulgarian ystävät sitten ottavat tämän työn hoitaakseen, mutta tällä hetkellä en nyt näe mitään menettelyä, jonka kautta voisimme yksimielisesti hoitaa kaikki nämä asiat. I really like the first part of what you said. Tämä ensimmäinen osio oli hyvä, toinen osio ei niinkään. Sovitaan, että sanoit vain tämän ensimmäisen osion, että 41a asia siirretään Bulgarian kokoukseen, se sopii. Alaryhmät, Tanska ja kirjalliset asiat siirretään Bulgarian. Suullinen tarkistus ei ole niin hyvä ja siitä ei on vaikea päästä konsensukseen. Sitten toinen osio, jota todellakin pelkäsin. Antakaa minun puhun lopun, tämä ei ole helppoa. Nyt pelkään, että tässä on ongelmia edessämme. toinen puheenjohtaja Niin vetosi teihin, että meillä olisi puitesopimus näistä muista asioista. Ja ehdotan, että mikäli vastustusta ei ole, eikä tämä niin, että kaikki asiat viedään Bulgarian kokoukseen. Ehdotukseni on, että niin kutsuttujen avointen kysymysten suhteen, joita olen pyrkinyt hoitamaan kuntoon, niin eivät ne loppujen lopuksi niin kiistanalaisia ole. Toki tämä oli josta Tanska ja kirjallinen vastausasia on sellaisia, että ne käsitellään Bulgariassa. Minun ehdotukseni nyt on, että voimmeko me hyväksyä, että loput tekstistä hyväksytään. Voin tämän lukea uudestaan läpi. Avain kahdeksan asiaa voin lukea esiin. Aliausta Tanska 41a asiat jäävät ulkopuolelle. Työjärjestelmä kaksi työjärjestyspuheenvuoroa. Tiedätkö, mikä työjärjestyspuheenvuoro on Euroopan parlamentissa? No, ei se haittaa. Ei kukaan meppikään tiedä. Okei, okay, työjärjestyspuheenvuoro, mutta lyhyt sellainen. Go ahead, please. Yeah. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe... Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvät kollegat. No, Ensimmäisessä puheenvuorossani minä puhuin siitä, että olin erittäin iloinen, että näinä kahtena päivänä olemme saaneet aikaan hyviä keskusteluja. Nyt olemme lähestyneet toisiamme kannoissa, kun ajatellaan kansallisia parlamentteja ja Euroopan parlamenttia – Sihteeristö on tehnyt erittäin hyvää työtä ja puheenjohtaja niin ikään. Eli tämä on ollut kyllä hedelmällistä keskustelua ja on yhteinen etumme viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja meidän kannattaa luoda kunnianhimoiset säännöt, jotka ovat sitten pohja menestykselle työlle, jota tämä valvontakomitea tulee tekemään. Mutta se, mitä juuri sanoitte, oli nyt esitellä asioita, joista voidaan saada aikaan sopu, mutta täällä ja kansallisissa parlamenteissa tällaiset suulliset yhteenvedot ovat asia, joista me emme kyllä mielellämme lähtisi nyt sitten äänestämään, jos meillä ei ole mitään paperilla. Eli mielestämme olisi parempi, jos bulgarilaiset ystävät sitten Bulgariassa voisivat äänestyttää sitten tästä työjärjestyskysymyksestä. Okay, thank you very much. Um... Kiitos takana istuva kollega, oliko teillä puheenvuoro pyyntönä näe nimeänne. Olkaa hyvä ja sitten minä saan puheenvuoron. Jos ανοιχτά θέματα για την... Meillä on paljon kysymyksiä, jotka ovat avoimia Bulgarissa käsiteltäväksi. Tärkeitä asioita, kuten Tanska ja aliryhmät. Mä uskon, että artikla 2 joka on kytköksissä Tanskaan. joka koskee jäseniä ja tarkkailee jäseniä. Se voisi jäädä avoimeksi, mutta ei kokonaisuutenaan. Tämä oli kommentti. Is as follows. Tilanne on seuraavanlainen ehdotukseni, joka on edelleen olemassa En aikonut antaa puheenvuoroa kenellekään, mutta koska kyseessä on entinen parlamentin jäsen, joka pyytää puheenvuoroa ja on nyt Maltan parlamentin jäsen, niin hän saa puheenvuoron. Well, thank you. Kiitos puheenjohtaja tästä kohteliaisuudesta. Ajattelin, että tarvitsee apua, joten haluaisin vedota kaikkiin kollegoihin, jotta he tukisivat sinun järkevää ehdotusta, järkevää vetoomusta, että ainakin hyväksyisitte tätä työjärjestyssääntön nippua pohjana jatkotyöskentelylle seuraavalla kerralla, mikä jättäisi vain kiistanalaisimmat kysymykset seuraavan kysymyksen ratkaistavaksi. Oli siis sääli, jos olisimme tärvänneet niin paljon aikaa sopua saamatta. Uskon, että tässä on aika laaja konsensus sopimuksen lukkoon lyömiseksi. Siksipä halusin puhua tukeakseni sinua, kiittääkseni sinua erinomaisesta työstä ja sanoisin myös kollegalle, että mitä pitempään me puhumme menetelmätavoista, sitä vähemmän ja päivätyöllemme valvoa Europolin työtä. Toivottavasti tästä on apua teille puheenjohtaja ja tämän jälkeen oletkin jotain minulle velkaa. Oh, is it my, it might make people... En tiedä kuinka hyödyllinen tämä puheenvuoro oli. Tämä saattaa vihastuttaa ihmisiä. Kiitos, pisitellään. Ja kiitos tästä puheenvuoron hengestä. Tämä on yhteispuheenjohtajien ajatus. Nyt on suuri osa tekstiä, joka on hyväksytty. Tämä on yksinkertainen asia. Joko tämä teksti hyväksytään ja sanon Saksan kollegoille, että meillä on erittäin tarkka osa-alue asioita, joista ei ole hyväksytty. Ne viedään Bulgarian, siis Tanska, alaryhmät ja kirjalliset vastaukset. Ja sitten meillä on paljon kompromissiasioita, joista olen päässyt yhteisymmärrykseen. Mikäli me emme halua, että tämä on ollut ajanhukkaa, niin pyydän, että me voimme hyväksyä tämän tekstin ja niin voin lukea nämä kompromissit uudestaan ja voimme hyväksyä ne. Ja sitten voimme siirtää Sofian. Vaihtoehtoisesti kaikki voidaan viedä Sofian käsiteltäväksi, se on vaihtoehto kaksi. Mutta minä kyllä nyt nostaisin sen asian esiin, jonka moni kollega on tehnyt, niin tässä herää sellainen epäilys, ja he, jotka ovat kokeneempia näissä asioissa, ymmärtänevät, että näin toimien tämä on tässä on tämä sellaisen ymmärryksen, että tässä ei välttämättä päästä helposti yhteisymmärryksen vastaisuudessa, kun täällä on tehty hartiavoimin töitä ja päästy kompro, hyvin kompromissiin. Kaikki ovat nyt puhuneet, puheenvuoroja ei anneta, kokous on päättymässä, joten pyydän, että nyt hieman pidättäytyväisyyttä. Ehdotus on seuraavanlainen. Vaihtoehto A tai B. Ja täysi konsensus on oltava. Vaihtoehto A. Olemmeko me yhtä mieltä näistä sovituista asioista? Onko tämä nyt luettava? Eli se, minkä minä, nämä kohdat, jotka minä luin, paitsi 41a, uusi kohta, joka siirretään sitten Bulgarian. Eli tämä kohta, joka koski kirjallisia kysymyksiä, Tanska ja alajaostot siirretään Bulgarian. Sopiko teille, vastuuta kukaan, ettei tätä hyväksytä tänään? Saksa ja Kypros vastustaa. Yhteisvyöryksen ei päästä. Vaihtoehto B Haluatteko te vastustaa ja kertoa vastustuksesta? Se haluat kertoa vastustuksestasi. No, kuvailepa sitten. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, ich will gar nicht den... Kiitoksia. En minä ei sanonut, kun käytin puheenvuoron, vaan minulla on ehdotus. Ymmärrän lähestymistavan, eli meidän täytyy nyt tämä pohja luoda ensin, koska meillä on mahdollisuuksia saada aikaan yksimielisyys. No sitten on avoimia kysymyksiä. Jos niistä pystyttäisiin sopimaan, niin se olisi ihan hyvä. Ja meidän kannaltamme avoimet kysymykset, nämä ovat meille tärkeitä, mutta eivät nyt mitään kynnyskysymyksiä. Eli mitkä ovat Troikan tehtävät? Sitten miten sihteeristö kootaan yhteen, alaryhmät, kysymysoikeus. Jos nämä neljä asiaa plus Tanska ovat avoimia, niin kaikesta muusta voimme sopia. Hey, colleague, sorry. Um, Kollegat, pyydän kärsivällisyyttä mikäli ollaan joutumassa tilanteeseen, että lisätään asioita, troikka-asia mukaan lukien jälkikäsiteltäväksi, niin sitten joudumme vaikeuksiin. En halua, että joudumme tähän tilanteeseen. Joten minun nyt pidet, pidettäytyvä tässä ehdotuksessa joku vaihtoehto A. Jotkut asiat jäävät sovittavaksi Bulgarian tai muuten siirrymme Bulgarian käsittelemään kaikkea. Mikäli tässä otetaan lisää asioita järkikäsittelyyn, niin sitten lisätään rajaton määrä asioita, eikä näin voida toimia, joten vaihtoehto A, vaihtoehto B. Vaihtoehto B näyttää siltä. Vaihtoehto B siis jää voimaan. Siirrytään Sofiaan. Ja tältä pohjalta pyydän Bulgarin kollegaa kommentoimaan valmisteluista Sofian kokoukseen – jos voisit nopeasti kertoa ajatuksistasi. Pyydän kärsivällisyyttä tähän kokouksen loppuun sanon. Olkaa hyvä. Asbih Selvä. Minä vetoaisin teidän puolenne, että hyväksyttäisiin vaihtoehto A mutta kun meillä on pyrkimys täyteen konsensukseen, niin tämä jättää paljon työtä Sofian. Haluan, että kaikki ymmärrätte, kuinka paljon työtä tästä jäisi Sofian. Ja halusin siis sanoa sanan vetoaisin vaihtoehdon A puolesta. Jos hyväksytte sen, se olisi oikein hyvä jättäisin tämä tähän ja, ja myöhemmin puhuisin sitten Sofian kokouksesta. Okei, okay, um, yes, well, I see. No, sinä olet pitänyt puheenvuorosi tähän vetomukseen. Minä olen samaa mieltä. Valitettavasti tämä kaikuu kuuroille korville tämä vetoomus. Me emme saa täydellistä tilannetta kun halutaan yhteinen parlamentaarinen valvontakomitea kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välille luoda. Ja me edistymme erittäin hyvin niillä osalla, jotka olen täällä maininnut. He, jotka ovat kokeneita tämän tyyppisistä menettelyistä, ja katsotaan nyt Dias de Mera, joka on kaikkein kokenein tällä saralla, niin mielestäni järkevää oli sopia niistä osa-alueista, joista ollaan yhtä mieltä. Ja niin minä ehdottaisin, mutta yhteisymmärrystä ei ole, ja tästä syystä johtuen meidän on otettava vaihtoehto B käyttöön. Onko sinulla työjärjestyspuheenvuoro Dias de Mera? Sitten on päätettävä tämä puheenvuoro. Presidente, una, una... Niin, puheenjohtaja, ihan yksi asia vain, jotta voimme löytää yksimielisyyden. Ehdottaisin, että hyväksymme tämän ehdotuksen A ja näin olemme osoittaneet, että keskustelumme on ollut tehokasta ja että Saksan valtuuskunta voi sitten palata tähän asiaan Bulgariassa, koska näitä ehdotuksia kannattaa tarkastella, mutta meidän pitäisi hyväksyä yksimielisesti tämä ehdotus A ja sitten Saksan valtuuskunta voi valmistella uudelleen tämän asian Sofia varten. Okay, and I think those concerns would include the troika. I would... Nämä aiheet sisältävät troikan varmaankin. Raivo, ole hyvä. Ja, I... Kiitos. Rakkaat kollegat, mä olen ottanut tähän mukaan asian, josta oli kokouksessa konsensus. Me päätimme, että konsensus on päätöksenteon pohjana. Ja tähän pisteeseen me olemme päässeet kokouksessamme. Periaatteessa meillä on konsensus. Meillä on pyyntö saksalaisille ja kyproslaisille ystäville – Jos tekstissä ei ole muilta osin vastustusta, jos ottaa vastustaa muita osia tekstistä, haluaisin, että kunnioittaisitte sitä aikaa ja vaivaa, jota olemme nähneet kompromissin saavuttamiseksi. Ja ehdottaisin, että jatkaisimme sitä eteenpäin. Tämä on elävä asiakirja. Emme koskaan sanoneet, että jos tämä asiakirja muuttuisi, ettei sitä voisi muuttaa päinvastoin. Olemme toistaneet toistamistamme, että tätä voidaan muuttaa, mutta päästäksemme olennaisissa kysymyksissä eteenpäin on aivan tarpeellista, että meillä on työjärjestys työn tekemiseksi. Kiitos, kollega. Την δική μας θέση. Εμείς ζητούμε δεδομένου το ότι μένει ανοιχτό το θέμα της... Niin. Tanska asia on vielä avoinna. Me haluamme, että artikla 2 jää auki koskien jäseniä, äänestysoikeutta ja tarkkailijoita. Kaikesta muusta me olemme yhtä mieltä. Me olemme yhtä mieltä tekstin kanssa. Äh, meillä äh, olemme jo selles osas ka kokku No, mutta tästä meillä on sopimus, että Tanska on olennainen keskustelukohta seuraavassa kokouksessa. Kysymys on sen statuksesta. Siitä tullaan keskustelemaan uudestaan. Joten Kypros-asia on kunnossa. Te olette A-vaihtoehdossa. Καταγραφή του ζητήματος niin kauan, kun on selvää, että, että artikla 2 ja, ja äänestävien jäsenten ja jäsenten oikeudet kirjataan. Selvä juttu. Se jätetään Bulgariaan. Te kannatte aata. Ja nyt se on Saksasta kiinni. No en nyt tiedä, onko kaikki nyt ihan Saksasta kiinni, mutta esitän tämän ehdotuksen uudelleen. Eli valitsemme vaihtoehdon A, ja sitten palaan Diaste Meran sanoihin. Eli jos tästä voidaan nyt sopia, eli että tämä on sitten sitovasti, nämä ovat viimeiset neljä asiaa, joista sovitaan Sofiasta. Näistähän on puhuttu jo eilisestä lähtien. Eli jos nämä saadaan esityslistalle, jos enemmistö tukee näitä Sofiassa, niin sitten voidaan jo soveltaa tätä uutta versiota, niin silloin voimme tämän hyväksyä. Eli nämä neljä kohtaa. Eli ensinnäkin haluamme, että Troikan tehtävät kuvataan. Ja toiseksi se sihteeristö, kolmanneksi nämä aliryhmät ja neljänneksi kysymysoikeus, plus vielä Tanska. Tämä on siis se paketti, josta toteamme, että näistä pitää sitten sopia Sofiassa sitovasti. Jos näin on, niin sitten voimme hyväksyä vaihtoehdon A. Mikä? Yeah, I mean the problem, the problem with what you're doing is opening things up. Ongelma on se, että tämä avataan nyt tämä keskustelu. Muut pyytävät täällä puheenvuoroa, Slovakian puoleen muut kollegat pyytävät puheenvuoroa. Ja he haluavat myös avata tässä Pandoran lippaan. Näin te nyt toimitte tässä, tämä on ongelma. Ongelma on se, voimmeko myös sopia siitä, mikä oli periaatteessa jo hyväksytty, ja sitten nämä muut asiat jäävät auki Bulgarian se on tämä ongelma. Myös Troika-asia. Voimme keskustella siitä. Voimme keskustella siitä Bulgariassa. Ei ongelma. Yeah, and we have the problem with it. Sorry, colleagues, we're just, the co-chairs are discussing the German proposal. Puheenjohtajat käsittelevät Saksan ehdotusta. Suokaa anteeksi, antakaa, antakaa meille hetki aikaa. Hello, colleagues. Um. Kollegat, meillä on uutisia. Kävimme keskustelun. Ja meillä on myös kaksi muuta asiaa, joita ei voida ratkaista jo Saksan kollegojen esiin nostamien asioiden lisäksi, joten vaihtoehto B on nyt aina ratkaisu – me emme pääse yhteisymmärrykseen. Uusi takarai annetaan tarkistuksille ja näitä on, tätä koko pakettia on käsiteltävä Sofiassa. Pahoittelut, että me emme pääse yhteisymmärrykseen. En usko, että tämä on menetettyä aikaa. Nämä yhteisymmärryksen osa eivät katoa. Ja me tulemme myös etenemään tältä pohjalta jatkossa. Nämä eri purana aiheet kirjataan ylös kirjallisesti ja sitten uudet takarajat eh, muutosehdotukselle asetetaan. Pyytäisin, hyvät kollegat, hieman hiljaisuutta vielä loppua kohden, hieman kunnioitusta Bulgarian kollegalle. Pyydän, että hän pitää lyhyen puheenvuoron. Kiitos paljon valtavista ponnisteluista sen asiakirjan luomiseksi, jonka halusitte myös hyväksytyksi tänään. Tältä pohjalta me voimme työskennellä tuloksen saamiseksi näistä monista asioista. Ja Sofiassa kykenemme saavuttamaan sen, mitä me olimme melkein saavuttamassa tänään. Me haluamme, että teille jää aikaa nähdä Safia, sillä on rikas kulttuuriperinne, mutta tämä nyt ei ole mahdollista. Enemmän työtä, vähemmän hupia. Tämä valvontakomitean kokous on 18.19. maaliskuuta ensi vuonna. Kutsut tulevat teille. Ja toivottavasti voitte tulla Safiaan. Keskustelu kun ei ole ohi. Työt täytyy saada, saattaa loppuun. Kiitos kummallekin puheenjohtajalle. Kiitos virallisille ponnisteluista. Kollegat, ennen kuin lähdetään, haluan kiittää kansallisten parlamenttien osallistujia kovasta työstä näiden kahden päivän aikana. Haluan kiittää teidän henkilöstöä, haluan kiittää myös sihteeristöjä. Tämä kova työ ei valu hukkaan. Odotan innolla tulevaa yhteisen parlamentaarisen valvontakomitean kokousta. Kiitos paljon. On behalf of my co-chair also, Mr. Ike, thank you. Tämä myös nimissä tämä kiitos.